Uh, um, hyvää huomenta, kollegat. Annan teille hieman enemmän aikaa, jotta tänne tulee useampi jäsen paikalle, mutta haluaisin toivottaa teille hyvää huomenta tähän heti kokouksen alkuun ja aivan erityisesti Roa Kalnieten, joka on esittelijänä täällä täsmällisesti paikalla ja toivon mukaan useampi teidän varjoesittelijöistännekin tulee tänne paikalle. Mutta teen ensin muutaman ilmoitusluontoisen asian, tai teen ne myöhemmin, jos teille sopii, koska minulla on teille kerrottavaa koordinaattorien kokouksesta. Mutta odotetaan ensin, jos tänne tulisi useampi jäsen paikalle. Tällä välin me voimme sitten siirtyä eteenpäin ja ryhtyä käsittelemään Roakal Nieten lausuntoa, joka liittyy kaasutoimitusvarmuuteen – ja annan puheenvuoron myöskin varjoesittelijöille. Ilmeisestikin Trianda Filides on ainoa varjoesittelijä, joka on toistaiseksi paikalla, mutta muutkin jäsenet voivat tähän keskustella. Ja Rova Gebhardkin on täällä paikalla. Ja herra Sivic myöskin. Teidän korttinne ei ole siinä edessä. Siinä lukee vain, että varajäsen. Siitä syystä en tunnistanut teitä. Pyydän anteeksi, että en huomannut teitä, herra Sivic. No ainakin osasin teidän nimen lausua. Se on jo hyvä. Sitten äh, Jonado Vinois, hän on komissiossa pääosaston, yrityspääosaston johtaja ja Roa Premishmets. Ja hän on, eh, en nyt tiedä osaisinko teidän nimenne lausua oikein, hän ei olekaan paikalla. Eli hän ei puhu. Ja jos neuvosto on paikalla, niin tietenkin hekin ovat tervetulleita osallistumaan. Eli Roa Kalniette, on suuri ilo antaa nyt puheenvuorot teille ja kertokaa meille mielipiteenne. Mr. President, thank you very much. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi halusin keskittyä neljään asiaan. Ensinnäkin maakaasuyritysten rooli. Asetuksen tarkoituksena on puuttua kolmella tasolla kaasukriisiin. Ensinnäkin markkinoilla, toiseksi jäsenvaltioissa ja kolmanneksi yhteisön tasolla. Yhdessä kollegoideni kanssa, varjoesittelijöiden kanssa, teemme johtopäätöksen, että tämä kolmen tason periaate ei ole selkeästi todettu. Ja meidän täytyy selventää, mikä rooli ja mitä vastuuta yrityksillä on, kun ennaltaehkäistä tähän ja yritetään selvitä kriisistä. Toiseksi käsittelin asiakassuojaa. Ja me haluaisimme selkeyttää näiden suojeltujen asiakkaiden soveltamisalaa niihin, joiden suojelu voidaan realistisesti taata. On myös tärkeää, että Tämä vaikutusala on sama kaikissa jäsenvaltioissa. Muussa tapauksessa erilaiset standardit eri maissa saattavat estää alueellista yhteistyötä, kun jaetaan kuluja ja yritetään toimia solidaarisuusperiaatteen mukaisesti. Sitten haluaisin korostaa myöskin, millainen tärkeä rooli on markkinamekanismeilla. Myöskin kriisin aikana ei markkina toimet esimerkiksi pakollinen kysynnän supistuminen, se pitää ottaa huomioon ennaltaehkäisevissä ja hätäsuunnitelmissa, mutta niitä tulee käyttää ainoastaan hätätapauksissa silloin, kun kaikki muut markkinapohjaiset toimet on käytetty. Sitten vielä lopuksi avoimuus ja tiedonvaihto. Kollegan ja minä tuemme niitä toimia, joita komissio on ehdottanut, jotta olisi parempaa tiedonvaihtoa. Valvonta- ja raportointimekanismeja pitää olla. No millä tavalla sitten pitäisi edetä? Me olemme valmi- valmistautumassa joulukuun kokouksessa hyväksymään lausunnon mutta meidän pitäisi saada vielä lisää selvityksiä moniin kysymyksiin. Ja pyytäisin, että varjoesittelijät kanssani miettivät näitä asioita. Ensinnäkin mitä tulee kuluttajan oikeuksiin. Me tiedämme, että tämänhetkinen tar- tarkistus 5 tarvitsee ehkä vähän rukkausta. Ja sitten, mikä on suojeltujen asiakkaiden määritelmä. Vielä on hyvin laajasti tulkittu tätä Jotkut haluavat, että tämä määritelmä olisi avoimempi eikä niin jäykkä. Ja mitä tulee tiedonvaihtoon, jäsenvaltiot ovat vielä haluttomia ilmoittamaan komissiolle kansainvälisistä sopimuksistaan. Yritykset eivät luotata komission yksiköihin. Ja ehkä kyse on siitä, että jos tämä ongelma voidaan ratkaista jäsenvaltioiden tasolla, ja sen jälkeen tiedot voitaisiin toimittaa keskitetysti komission. Sitten asetusehdotuksen johdonmukaisuus, mitä tulee kolmanteen energiamarkkinapakettiin. Haluaisin todeta, että yleisesti ottaen me tuemme komission ehdotusta. Me pidämme hyvänä sitä, että neuvosto viime viikolla pyysi kaikkia toimijoita panemaan täytäntöön hyvin kiireellisesti toimia, jolla saadaan aikaan kriisimekanismeja, ja neuvosto totesi, että asetus pitäisi hyväksyä mahdollisimman pikaisesti. Olen tavannut komission edustajia, lähes kaikki varjoesittelijät, ja olen kuullut heidän ideoitaan, niitä on otettu mukaan. Entisenä diplomaattina vakaasti uskon, että ulkoasioiden valiokunnan tulisi myöskin saada sanansa sanotuksi tästä asetuksesta. Aikataulu on hyvin tiukka, joten rajoitin tarkistusten alaa ja keskityin lähinnä asioihin, jotka ovat tärkeitä tälle valiokunnalle. Halusin muistuttaa, että määräaikatarkistusten jättämiselle on marraskuun 11. päivä puolelta päivin. Ja pyytäisin kaikkia varjoesittelijöitä tapaamaan kello 9 marraskuun 11. Silloin voimme verrata tietojamme ja nopeuttaa lausunnon hyväksymistä. Jos ette pääse paikalle, niin delegoikaa se jollekin muulle. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän panoksestaan tähän lausuntoon. Ja haluaisin kiittää henkilöstöä sen antamasta avusta. Kiitos. Suur kiitokset teille, Rouva Kalniette, ja onnittelut tästä ensimmäisestä mietinnöstä, joka ei toivon mukaan jää teidän viimeiseksenne. Ja olette jo osoittaneet, että olette ottaneet tämän asian ja prosessin omaksenne. Tämä on tämän valiokunnan lausunto, eli teidän strategianne keskittyä tämän valiokunnan asioihin, kuluttajan suojaan, toimitusvarmuuteen ja niin edelleen. Se on täysin oikea lähestymistapa, koska niissä meillä on todellista vaikutusvaltaa. Eli haluaisin kiittää teitä Minulla on puhujalistalla esi- varjoesittelijät Sivic, Triandafilides. Haluaako joku muu vielä tässä puheenvuoron? Herra Schmidt, haluaako joku muu? Roy Gebhard. Eli ensin herra Sivic. Chcę kontynuować ten tok rozumowania, który... Kiitos. Puheenjohtaja, minä haluaisin mennä esittelijän jalanjäljillä vähän pidemmälle. Haluaisin sanoa, että me olemme keskustelleet ja kuulleet monia tahoja. Olemme kuulleet myös kuluttajajärjestöjä, ryhmiä, ja myöskin yrityksiä, kaasuntuottajia ja jakelijoita, joten kyse on erittäin monimuotoisesta työstä. Olemme olleet yhteyksissä myös komission ja totta on, että tiedämme aiheesta enemmän. Tänään tiedämme, millä aloilla olemme yhtä mieltä, mutta tietyillä aloilla – on selkeitä erimielisyyksiä. Haluaisin viitata esittelen juuri sanomaan, mutta muistuttaisin kuitenkin siitä, että kun ensin aiheesta keskustelimme, täällä sovittiin, että tämä mietintö on tärkeä kahdesta syystä. Ensinnäkin kaasun kysyntä kasvaa. Ja siksi Tämä on niin tärkeä aihe. Toisaalta voidaan käyttää poliittisina välineenä sitä, että kaasua ei saada. Eli tämän puolella talven tullessa keskustellaan näistä aiheista. Ja sitten puhutaan vielä influenssapandemiasta. Ja pitää mielessä nämä kolme seikkaa on todettava, että tämä on hyvin tärkeä aihe. Erityisesti nyt tästä ehdotuksesta. Minä kommentoisin kahta tarkistusta. Ja toivoisin, että voisimme työstää näitä tarkistuksia edelleen. Tarkistus numero kolme. Siinä pyritään puhumaan suojatuista asiakkaista. Tässä mennään kyllä oikeaan suuntaan, mutta tämä ei riitä. Meidän pitäisi mielestäni tässä tehdä vielä muutoksia, josta tästä tulee vielä eksplisiittisempi, koska määritelmä itse osoittaa sen, kuinka paljon tämä aihe meitä kiinnostaa. Toinen huomioni liittyy tarkistukseen viisi. Esittelijä puhuu tässä siitä, että pitää antaa tietoa hinnoista ja niin edelleen, mutta ehkä tässä ei mennä nyt vielä riittävän pitkälle. Haluaisin vielä puhua sellaisista asioista, jotka saattavat tulla esiin, jos emme saa aikaiseksi kompromissiesitystä. Jos katsotaan vaikka kohtaa 10.1. Siinä määritellään hätätilanne. Komission tekstissä sanotaan, että hätätilanteen pitäisi olla sellainen, että hätätilannetta, hätätila esitetään useammasta jäsenvaltiosta. Olisi kai mahdollista myös, että yksi valtio ainoastaan pystyisi sitä esittämään, siis vähintään yksi valtio. On mahdollista, että yksi maa voi ajatella, että on olemassa ongelma ja sitten olettaa samassa yhteistyötä muista jäsenvaltioista. Toinen huomio, artikla 7.1. Ja käsitellään hintoja. Minusta tuntuu, että meillä tässä on selkeä näkemysero. Minä uskon markkinoihin. Minusta meidän pitäisi antaa markkinoiden toimia mahdollisimman pitkälle, mutta tässä kohdin haluaisin esittää vähän toisenlaista sanamuotoa. Komission ehdotuksen jälkeen, commodity-sanan jälkeen haluaisin lisätä, että otettaisiin huomioon mahdollinen jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus. Kriisin, kriisitilanteessa jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että huolehditaan, ettei hinta nouse suojattujen asiakkaiden osalta liian korkealle. Tämä on mielestäni Selvä, en kommentoi sen enempää. Samaan suuntaisesti haluaisin esittää tarkistusta artiklan 5d, jossa puhutaan velvollisuudesta huolehtia näistä hyödykkeistä ja kansalaisista – jotain huomioon sellaiset toimet, joilla jäsenvaltiot suojelevat kuluttajia liialliselta hinnan nousulta. Tässä kolme minun poliittiselle puolueelleni tärkeää tarkistusta, jotka erityisesti ajavat yksittäisten kuluttajien oikeuksia. Tämä ottaa siis ihmisiä, jotka pelkäävät kaasun saannin turvaamisen puolesta. Lisäksi haluaisin esittää muutamia pienempiä tarkistuksia lähinnä liittyen tekstin alkuosaan. Maaginen sana, joka on hankala joidenkin jäsenvaltioiden lausua, solidaarisuus. Siihen sanaan pitäisi viitata useammin erityisesti silloin, kun tätä kautta voidaan ratkaista kansalaisten silmissä suuria ongelmia, joita on tarkoitus siis kansalaisia suojella juuri tämän asetuksen kautta. Minä kunnioitan kovasti esittelijän tahtoa tavata 11. päivä jälleen ja keskustella silloin tästä aiheesta uudestaan. Se määräaika on vi- viikon päästä, joten mielelläni jatkan keskusteluja, mutta nyt halusin vain esitellä tämän mennessä esitetyn kannan, joka on siis koko ryhmäni kanta. Suurkiitokset tästä, herra Sivits. Teidän täytyy varmistaa se, että nämä tarkistukset jätetään muodollisesti, jotta Rova Kalni ette saa ne mietintöänsä varten. Eli olemme kirjanneet ne, jotka tässä luitte, mutta pitäkää huolta siitä, että ne jätetään käsiteltäväksi asianmukaisella tavalla. Trianta Filides. Kiitoksia ja haluaisin kiittää esittelijäämme. Haluaisin kiittää häntä hänen tekemästään työstä ja hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. olen tavannut esittelijän ja me keskustelimme erinäisistä kysymyksistä ja totesimme, että valtioiden on hallinnoitava energiaresursseja se on tärkeää. Sanoimme myöskin, että hätäaikoina on ryhdyttävä toimiin, joiden avulla voidaan reagoida kyseiseen kriisiin. Eli kyse ei ole pelkästään sisämarkkinakysymyksestä, vaan tärkeää on tukea kuluttajia. Ja mielestäni tähän ei ole panostettu tarpeeksi. Me katsomme, että sisämarkkinoiden hyvä toiminta, joka pohjautuu ainoastaan sisämarkkinoille, sehän on kuitenkin perusperiaate, ja me katsomme, että se on väärä lähestymistapa. Kokemus on osoittanut, että valvonnan puuttuminen aiheuttaa ongelmia ja kriisejä. Markkinat yksinään eivät voi taata toimitusvarmuutta. Esittelijä puhuu kuluttajien ja asiakkaiden suojasta, mutta missään ei ole mainittu hinta, eikä myöskään ole mainittu näiden markkinoiden vapauttamista. Tarkistuksessa neljä on todettu, että markkinoilla yritetään tiettyihin toimiin, erityisesti mitä tulee yrityksiin kaasualalla. Ja tässä puhutaan kansallisesta valvonnasta. Ja näin ollen me olemme laatineet tarkistuksia – joissa heijastuvat nämä periaatteet, joista juuri puhuin. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Now... Kiitos. Ja sitten muut jäsenet, eli Schmidt, Gebhardt, Tyskowski ja Roithova. Eli ensin herra Schmidt. Mr. Chair, I, I, I believe I'm not the, uh, the... Kiitos puheenjohtaja. En käsittääkseni ole varjoesittelijä. Manders käsittääkseni on. En pyytänytkään teitä puhumaan varjoesittelijänä. Mutta olette varsin tervetullut puhumaan. Mutta herra Biilen, joka on varjoesittelijä, hän on kylläkin täällä, eli hän varmaan haluaa päästä puhujalistalle. Thank you very much. I'm even... Kiitos. Siis, että saan täällä puhua, vaikka te vielä tiedäkään, mitä aion sanoa. No, hyvä. aina kun puhun tai luen jotain maakaususta, mistä tuntuu, että pitäisi ajatella myös vaihtoehtoisia energiamuotoja. Minusta tuntuu, että meidän tulisi mainita kaasuputket pohjoinen eteläinen, erityisesti Nord Stream Itämeren kaasuputki on minun mielestäni tärkeä mainita. Tämä on ongelmallista. Kaasu Nord Streamissa, maakaasu, hiilidioksidipäästöt ja Venäjä. Meidän pitäisi ehkä ajatella, että laitettaisiin tekstin kappale, jossa puhutaan vaihtoehtoisista energialähteistä. Koska maakaasuresurssit eivät riitä ja meillä se on aina poliittista painetta, vaikka olisi tarkistuksia, jossa sanotaan, että pitäisi osoittaa solidaarisuutta ja niin edelleen. En ole tietenkään siitä eri mieltä, mutta Minusta tuntuu, että meidän pitäisi laajentaa vähän näkökantoja myöskin tämän valiokunnan suunnalta. Tämä minun kantani. Me tarvitsemme tällaista aitoa kuluttajan näkemystä. Tämä se pitäisi ainakin mainita. Eli aina kun puhutaan Nord Streamista, toivoisin, että sitä ei rakenneta, koska se on pahaksi ympäristölle, energialle ja päästöille. Puheenjohtaja, tämän olisi pitänyt olla EU-asia, ei Venäjän ja Saksan välinen asia. Intervention. Kiitokset tästä hyvin innoittuneesta puheenvuorosta ja vielä siteerasta tässä latinaa, jota en todellakaan teiltä odottanut. Eli kiitokset tästä. Niin, haluan vain tarkistaa, koska herra Biilen on varjoesittelijä ja hän on paikalla. Haluaisiko hän? Aha, ei. No siinä tapauksessa Roa Gebhardt. Manders on myöskin paikalla. Eli Roa Gebhardt ensin, eli annetaan herra Mandersin asettautua ympäristöönsä ja annetaan puheenvuoro Gebhardelle. Britischen Humor doch. Kiitoksia. Tämä brittihumori on kyllä tosi kiva. Täällä on aina kiva tehdä töitä ja kiitoksia tästä. No minäkin haluaisin kiittää Kanjetia tästä hänen tekemästään työstä ja oma varjoesittelijänä Marik Sivieciä ja ryhmäni nimissä voin täysin tukea häntä. Mielestäni on tärkeää, että tässä valiokunnassa emme keskity ainoastaan sisämarkkinakysymyksiin, vaan myöskin kuluttajasuojakysymyksiin. Meidän ei pidä unohtaa sitä osaa. Ja kuluttajasuoja tarkoittaa erityisesti sitä, että mietimme silloin, kun kyse on energiatoimituksista ja kaasutoimituksista, monilla alueilla on ihmisiä, jotka elävät hyvin vaikeassa tilanteessa, ja meidän täytyy ottaa heidät huomioon erityisesti. Siksi tarkistukset, jotka Sivioch mainitsi, ne ovat meille äärimmäisen tärkeitä. Ja ei tarvitse pelätä, puheenjohtaja, me toimitamme teille ajoissa, jotta kanjeette voi sitten tehdä työtä niiden kanssa. Mutta tämä on meille tärkeä kysymys. Kaasutoimitusten osalla ja myöskin muilla toimitusaloilla perushuolto on hyvin merkittävä. Se tarkoittaa sitä, että on varmistettava valtion tasolla, että kaikki ihmiset saavat energiaa myöskin silloin, kun on toimitusongelmia. Ja siksi tukisin sitä, mitä Siviec totesi. Kun mietimme määritelmää siitä, mikä on suojeltu kuluttaja, me emme voi seurata tätä suositusta koska on jo ole tarkoitettu kaikkia kuluttajia, vaan meidän täytyy korostaa sitä, että meidän täytyy suojella ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeassa asemassa, koska heillä on, he ovat vammaisia tai heillä ei ole varallisuutta. Eli meidän täytyy ottaa huomioon nämä ihmiset, jotka ovat erityisen vaikeassa asemassa. Ja näihin asioihin tulee kuitenkin puuttua, se on meille hyvin tärkeä kysymys. Mietin myöskin vähän tätä tarkistusta yksi samalla tavalla kuin kollegani Siviec. Siinähän todetaan, että kriisitilanteissa kotitalousasiakkaille ja muille suojatulle asiakkaille, kuten kouluille ja sairaaloille. Ja komissio on siis ehdottanut näin. Eli tässä on selkeästi määritelty, kuka on ensisijainen asiakas. Ja tässä puhutaan siis tästä kuluttajasuojasta. Tässä on siis nämä koulut ja otettu esiin. Ja tässä täytyy miettiä, miten tämä tarkistus esitetään. Eli tällainen tarkistus on minulle nyt ongelmallinen. Ja teidän täytyy todella hyvin perustella tämä, jotta voisimme noudattaa tällaista suositusta. Eli tämä sanamuoto, mikä tässä nyt on, ikävä kyllä ei ole meille mahdollinen. Kiitos, Rova Gebhard. Ja nyt sitten Tcharkovski, sitten Manders. Hän on Alderyhmän varjoesittelijä. Sitten Rova Roitkova. Onko joku muu, joka haluaisi puheenvuoron? Herra Tcharkovski. Äh. Kiitos puheenjohtaja näyttäisi siltä, että Lissabonin sopimus tullaan ratifioimaan. Siis sehän on jo ratifioitu, mutta siis se tulee astumaan voimaan tulevina päivinä. Ja kun me puhumme siitä Puolassa ja muissa jäsenmaissa, niin me painotamme sitä, että solidaarisuus silloin, kun on kyse energia-asioissa, niin se löytyy tästä uudesta sopimuksesta. Ja täten olen täysin samaa mieltä herra Sivicin kanssa siitä, että tämän sanan tulisi löytyä myöskin tästä lausunnosta sekä siinä alussa että sitten siinä varsinaisessa sisällöllisessä osassa, koska me todellakin haluamme ottaa tämän uuden Lissabonin sopimuksen mukaisen sanamuodon mukaan. Toisin sanoen lausuntoa tulisi lukea tämän Lissabonin sopimusten säännösten valossa täten täysi tuki sille, että tämä sana solidaarisuus otetaan tähän lausuntoon mukaan. Toiseksi haluaisin myöskin tukea niitä, jotka ovat sanoneet, että ulkoasianvaliokunnan lausuntoa tarvittaisiin, koska tietenkin tämä koko lainsäädännöllinen asia, sillä on vaikutuksia ulkopolitiikkaan. Ja esimerkiksi kaikki ne asiat, joista herra Schmidt puhui näistä putkistoista, niin tietenkin niihin voitaisiin puuttua tässä lausunnossa, koska ei ole meidän tehtävämme puhua ulkoisista olosuhteista, putkistoista ja niin edelleen, koska tämä on sisämarkkinavaliokunta. Tämä asia kuuluisi ulkoasioiden valiokunnalle ja olisi hyvä, jos he voisivat siellä arvioida tätä asiakirjaa. Kolmanneksi Vaikkakin olen sitä mieltä, että Raua Kaldinette on tehnyt fantastista työtä, niin minäkään en oikeastaan ymmärrä tätä tarkistusta yksi. Ja tässä olen samaa mieltä Rouva Gebhardin ja Sivitsin kanssa samaa mieltä. Haluaisin kuulla, miksi tällainen tarkistus, tarkistus on jätetty käsiteltäväksi. Kyllä siinä varmaan joku syy taustalla on. Ja sitten neljänneksi ja viimeiseksi ja ehkä hieman laajemmin haluaisin puhua tästä tietojen vaihdosta, erityisesti kun puhutaan tästä vaatimuksesta, joka jäsenvaltioille asetetaan toimittaa komissiolle kaikki sellaiset sopimukset, joilla, joita on tehty kolmansien maiden kanssa ja joilla on vaikutuksia kaasuinfrastruktuuriin, että jäsenvaltioiden täytyisi kertoa komissiolle, ovatko ne yhteensopivia sisämarkkinalainsäädännön kanssa. Tässä mietin sitä, Tulisiko meidän hieman vahvistaa tätä kieltä tässä kohdassa, koska jos me puhumme vaikutuksista kaasuinfrastruktuurin ja toimituksiin, niin kuka tämän sitten arvioi? Kuka tekee arvion siitä, mikä vaikutus sopimuksella on? Jäsenvaltiot ei ehkä, eivät ehkä kerrokaan komissiolle ja sitten sanovat, että ei tällä ole vaikutuksia kaasuinfrastruktuurin kehittämiseen. Samaan tapaan silloin, kun tarkastellaan sääntöjen mukaisuutta, haluaisin tässäkin tehdä hieman pakottavampaa tästä kielestä. Tietenkin olen valmis keskustelemaan tästä, mutta ehkä tätä kieltä tulisi hieman tehdä enemmän eksplisiittiseksi. Ja tässä valossa saatan jättää käsiteltäväksi tarkistuksen. Eli nämä kolme muuta kommenttia, niiden tarkoitus oli tukea kollegoja ja viimeisessä kommentissa niin pointti oli se, että tätä kieltä voitaisiin ehkä hieman tehdä pakottavammaksi ja eksplisiittisemmäksi. Kiitokset näistä rakentavista kommenteista. Sitten herra Manders. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin kollega Kanjettaja tehdystä työstä. Me olemme jo kokoontuneet tämän asian tiimoilta. Puhumme asetuksesta. Ja tämä kaasudirektiivi, joka hyväksyttiin viime vuonna, mitä sille tapahtuu? Monet jäsenvaltiot eivät ole tehneet vielä mitään, joten ehkä kaasudirektiivi, joka on hyväksytty, voitaisiin lisätä heti tähän asetukseen, koska sitten voitaisiin huolehtia siitä, että muutama viikko julkaisemisen jälkeen myöskin nähtäisiin jäsenvaltiossa toimia. Olen hiukan eri mieltä kollegani Ullen kanssa Nord Streamista. Se on tärkeä kaasuputki mielestäni. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että tämän pitäisi olla EU-aihe, ei Venäjä-Saksa-kysymys. Ehkä tähän tekstiin voitaisiin lisätä siitä jotain. Aina sitten tarkistuksia tähän eurooppalaisen siirtojärjestelmään ITRESSä ja tässä valikunnassa on hyväksytty tekstejä aikaisemmin siitä, että – meillä olisi integroitu kaasuverkosto kaikkialla Euroopassa niin, että kaikki jäsenvaltiot on yhdistetty eurooppalaiseen verkkoon, jotta voidaan huolehtia kaasun saannista. Meistä tuntuu, että valtioiden pitäisi olla mukana huolehtimassa siitä, että kaasua riittää. Mutta ilman tällaista siirtoverkkoa on mahdotonta jäsenvaltioiden tätä tehtävää hoitaa, joten mielestäni EUn tulisi huolehtia siitä, että saadaan integroitu kaasuverkko kaikkialle Eurooppaan niin, että yhteydet toimivat rajojen yli, jotta todella voidaan turvata se, että kaikilla kuluttajilla on mahdollisuus saada kaasua riittävästi. Aion tehdä muutamia tarkistuksia tällä alalla. Kopioin tässä oikeastaan vähän sitä, mikä hyväksyttiin kaasudirektiivissä viime vuonna. Et ehkä tiedätte, että minä pidän asetuksista. Asetuksesta on asetuksen osalta on helpompi huolehtia siitä, että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat sitä helpommin kuin direktiivien osalta. Ehkä oikeudellinen yksikkö voisi antaa meille pari neuvoa siitä, Miten tämä eroavaisuus nyt siinä, että kaasudirektiivi ei ole vielä täytäntöönpantu ja nyt puhutaan asetuksesta. Tietenkin tätä tuen, mutta tässä on vähän vääristymää nyt ehkä oikeudellisesti. Ehkä voisimme saada tähän kysymykseen vastauksen. Muuten minusta tuntuu, että saamme mukavan tasapainoisen ehdotuksen. Toivon, että voimme hyväksyä sen pian. Kiitos. Right. Mrs. Um, Roitova. Rouva Roithova ja sitten herra Sivic vielä toinen lyhyt puheenvuoro ja sen jälkeen sitten komissio saa puheenvuoron yhteenvetoa varten. Eh, já si myslím také, že plynové krize... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että viime vuoden kokemus on tärkeä ja se on riittävä, jotta ymmärrettäisiin, että tämä direktiivi tulee tarpeeseen. Tuen sitä Mandersia siinä mielessä, että direktiivin täytäntöönpano-ongelmat ovat kaikilla tiedossa ja tässä pitäisi nyt jotenkin päästä eteenpäin. Tässä yhteydessä haluaisin esittää kysymyksen. Haluaisin kiittää esittelijää tietenkin ja varjoesittelijöitä yhteistyöstä, mutta minulla olisi konkreettinen kysymys. Tietenkin on niin, että tämän asetuksen kautta käännymme jäsenvaltioiden puoleen, neuvoston ja komission. Mutta jos puhumme kaasuyritysten tehtävistä, voimmeko me tässä säätää, mitä yritysten pitää tehdä? Eikö olisi parempi, että jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että – luodaan sopivat olosuhteet yrityksille. En oikein tiedä, voidaanko tällainen muotoilu ottaa sinne mukaan. En tiedä, onko tämä mahdollista direktiiveissä –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

periaate takana tammikuun kaasukriisin takia me haluamme nyt rakentaa sisämarkkinoiden varaan. Sisämarkkinoiden kautta ainoastaan voidaan huolehtia siitä, että kaasu virtaa lännestä itään, idästä länteen, pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoisen. Ja kun kaasu on EUn alueelle saatu, se on eurooppalaista kaasua, jonka pitäisi voida kulkea kautta Euroopan unionin. Tämä luo solidaarisuudelle perustan. Ja tämä on sisämarkkinoiden etu. Ainoa mahdollinen este on se, että infrastruktuureissa on puutteita. Siksi on huolehdittava riittävästä infrastruktuurista, jotta voidaan kuljettaa kaasu lännestä itään ja päinvastoin. Eli ongelmana oli se, että idästä ei tullut länteen kaasua aikaisemmin ja hankala oli myöskin kuljettaa sitä lännestä itään. Nämä ongelmat on ratkaistava. Ja siksi Asetusluonnoksessa katsotaan sitä, tarvitaanko lisää infrastruktuuria ja kannustetaan infrastruktuurin rakentamiseen, jotta voidaan huolehtia sisämarkkinoiden toimintaa ja jotta voidaan yhdessä huolehtia kaasun saannin turvaamisesta. Sisämarkkinat siis, tärkeä seikka. Ja tässä ei saisi hyväksyä yksipuolisia jäsenvaltioiden toimia, jotka ovat ristiriidassa solidaarisuusvaatimuksen kanssa tarkkana nyt, jos halutaan rajoittaa hintoja. Eli markkinoiden pitää voida toimia liian korkeat hinnat. Niitä pitäisi varmasti vastustaa, mutta kaasusaannin turvaamisen sitä pitää maksaa tietty hinta, ja jos kaasu on vähän, kaasun hinta nousee. Mutta luultavasti tämä koskee vain rajallista aikaa, joten vuositasolla – hinta ehkä olisi kuitenkin vielä järkevällä tasolla. Tammikuussa kaasusta oli pulaa kahden viikon ajan ja tietenkin jos pitää maksaa kaasusta enemmän kahden viikon ajan keskellä talvea, niin tämä on luultavasti hinta, jonka joutuu hyväksymään, jos halutaan huolehtia kaasusaannin turvaamista. Muuten pitää veronmaksajien osallistua siihen, että saadaan kaasua suojatuille asiakkaille. Suojattujen asiakkaiden määritelmä on hyvin tärkeä. Meidän pitää nyt olla tarkkana, ettei kaikista kaasun kuluttajista tule suojattuja asiakkaita. Siksi pitää todella rajata tapaukset sellaisiin tahoihin, joilla ei ole vaihtoehtoja, jotka eivät voi vaihtaa kaasusta johonkin muuhun kriisin aikana. Näitä asiakkaita meidän on suojeltava. Ja mitä laajemmaksi määritellään suojatut asiakkaat, pk-yritykset ja muut, niin sitä enemmän hinta nousee, jotta näitä asiakkaita voidaan suojella. Eli tässä on selkeä linkki, eli jos halutaan laaja ryhmä suojatuista asiakkaista, niin silloin hinta nousee. Tässä mielestäni tärkeimmät kommentit ja me odotamme tietenkin, että teidän tarkistuksenne ovat tärkeitä tässä keskustelussa. Tässä vastuuvaliokuntana on tietenkin ITRE-valiokunta. Siellä käydään varmasti tiukkaa keskustelua, mutta minusta tuntuu, että nyt esitetyt tarkistukset ovat hyödyllinen lisä tässä keskustelussa. Kiitos oikein paljon. Suurkiitokset, herra Vinua. Ja nyt annan puheenvuoron sitten yhteenvetoa varten Niettelle. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tästä rikkaasta ja innoittavasta keskustelusta. Ja toivottavasti voin tehdä hyvin avoimella ja rakentavalla tavalla yhteistyötä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme esitellä asiakirjan, josta voidaan sitten äänestää joulukuun alussa ja sitten hyvä, että se hyväksytään valiokunnassa ne, jotka eivät olleet läsnä esitykseni aikana, haluaisin vielä kerran muistuttaa, että määräaikatarkistusten jättämiselle on 11. päivä marraskuuta puolelta päivin. Ja pyytäisin kaikkia varjoesittelijöitä koko, kokoukseen 11. päivä marraskuuta kello 9 aamulla. Silloin voimme verrata tietojamme ja voimme helpottaa ehdottaa lausunnon hyväksymistä. Ja mikäli mahdollista, voimme laatia kompromissiehdotuksia. No miten sitten edetään? Ensinnäkin, kuten totesin alustuksessa, mitä tulee kuluttajan oikeuksiin, me olemme huomanneet, että tämänhetkisessä ehdotuksessa on kohtia, joita pitää ehkä vähän muokata lisää. Ja olisin kiitollinen kaikille varjoesittelijöille, jos he voisivat tehdä yhteistyötä kanssani ja sitten toiseksi, mikä on suojattujen asiakkaiden määritelmä. Tämä on yksi kaikkein kiistanalaisimpia kysymyksiä, koska on kaksi eri koulukuntaa. Jotkut haluavat laajentaa tätä määritelmää, ja me pelkäämme pahoin, että jos me laajennamme tätä soveltamisalaa, silloin määritelmässä ovat mukana lähes kaikki, eli silloin ei voida taata kaasun toimitusta niille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Ja toiseksi tärkeää on, että tässä määritelmässä on nyt ero kaikissa jäsenvaltioissa. Ero ei saa olla eri jäsenvaltioiden välillä, muuten joudumme ongelmiin. Ja sitten tiedonvaihto. No, jäsenvaltioilla on erilainen lähestymistapa siihen, kuinka pitkälti tietoja toimitetaan kansainvälisistä sopimuksista komissiolle. Ja siksi meidän täytyy keskustella siitä, miten tähän voidaan puuttua parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kuten varjoesittelijäni totesi, on olemassa ehdotuksia liittyen asetuksen johdonmukaisuuteen, kolmanteen markkina, energiamarkkinapakettiin. Ja itse edustan maata, eli Latviaa, ja se ei ole mukana Nord Stream-hankkeessa tästä eurooppalaisesta verkostosta. Ja haluaisin kiittää Schmidtiä ja Roitovaa erityisesti. Mutta samaan aikaan ymmärrän kyllä, että me olemme sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunta, ja asetus ei ole mikään poliittinen julkilausuma. Ja siksi meidän tulee keskittyä tarkistuksiin, jotka liittyvät soveltamisalaan asioiden osalta, jotka liittyvät meidän toimialaamme. Mutta kiitoksia tästä moraalisesta tuesta, jota olen teiltä saanut te olette vaatineet, että Nord Streamin pitää ottaa EU-asiaksi, eikä se ole mikään kahdenvälinen asia Venäjän kanssa. Kiitos. So, thank you very much indeed. Kiitos Rova että kaikesta siitä työstä, jota teette tässä asiassa ja odotamme innolla tätä loppumietintöä. Tiedän, että teette tiivistä yhteistyötä varjoesittelijöidenkin kanssa. Ennen kuin siirrymme käsittelemään Tunnin mietintöä, niin koska täällä nyt on useampi jäsen paikalla, niin teen muutaman ilmoitusluontoinen asian liittyen koordinaattorien kokouksessa tehtyihin päätöksiin. Toivon mukaan olette huomanneet, että meillä on uusi periaate koordinaattorien keskuudessa. Me lähetämme teille mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Te saatte kopion koordinaattorien kokouksessa tehdyistä päätöksistä. Eli näette, mitä siellä on päätetty ja sieltä löytyy päivämääriä ehdotuksia. Aivan erityisesti haluaisin kiittää koordinaattoreita siitä, että he ovat tehneet yhteistyötä ja loivat hyvin kauasluotaavan asialistan tälle valiokunnalle. Sieltä löytyy ehdotuksia oma-aloitemietinnöiksi, kuulemisiksi ja niin edelleen. Eli muutama pääkohta eilisestä keskustelusta. Ensinnäkin olemme nimittäneet esittelijät neljään uuteen lausuntoon tai mietintöön. Ensinnäkin me keskustelemme vastuuvapaudesta, EPP tekee sen. Sitten henkisen omaisuuden täytäntöönpano sisämarkkinoilla, EPP nimittää tähän esittelijän. Sitten me saamme kilpailupolitiikasta lausunnon, ECR-ryhmä ottaa tämän. Ja sitten sitten lausunto tärkeästä vetomuksesta, jonka parlamentti on saanut, joka koskee Espanjan apteekkilainsäädäntöä. Tällä on hyvin suuria seuraamuksia sisämarkkinoille ja SD-ryhmä vetää tätä. Haluaisin kiinnittää myöskin huomiotanne valiokunnan valtuuskuntamatkoihin ensi vuonna. Me käymme Espanjassa, Intiassa ja yhdessä Eh, etämaassa, joko Sveitsissä tai Islannissa. Nämä järjestetään helmikuussa ja toukokuussa ja me olemme myöskin keskustelleet eh, komission jäsenehdokkaiden kuulemisista. Te saatte tämän ohjelman piakkoin, kunhan tiedämme, miten parlamentti tämän hoitaa ja milloin, kuinka pian nämä järjestetään. Tietenkin tämä liittyy komission nimittämiseen. Sitten meillä on ehdotuksia kuulemisista ja workshop-työryhmistä. Ja haluaisin aivan erityisesti teidän huomat, huomioivan 17. syyskuuta, 17. joulukuuta Strasbourgissa Ruotsi puheenjohtajamaana haluaisi raportoida meille kilpailuministeriöasioista me emme onnistuneet saamaan heitä kokoukseen, mutta kaksi ministeriä, Sabun ja Bulling, ovat tarjoutuneet osallistumaan videokonferenssiin jäsenten kanssa. Ja tämä järjestetään 10 ja 12 välillä 17. joulukuuta, siis torstai-aamuna, joten toivon mukaan mahdollisimman moni teistä tähän osallistuu. Sitten me saimme myöskin mielenkiintoisen pyynnön Pariisista Assemblée Nationalilta, joka on pyytänyt videokonferenssia – jossa keskusteltaisiin kuluttajaoikeusdirektiivistä ja me parhaillaan tarkastelemme, miten teknologisesti tämä olisi mahdollista. Meillähän on paljon esimerkiksi tässäkin salissa paljon videokamerata, näette minut nytkin ruudulta. Eli toivon, että me voisimme yh, saa, ottaa tällaisen videoyhteyden tuonne Pariisiin ja tämä olisi erittäin hyvä asia, mutta tämä jää nähtäväksi. Tässä olemme ehkä jälleen kerran uran uurtajia. Eli tässä koordinaattorikokouksen päätökset. Haluaisin myöskin tehdä yhden erityisen ilmoituksen, koska koordinaattorit nyt keskustelevat komitologiasta, komitologiapäätöksistä. päätöksistä ja yksinkertaisesti sanottuna tässä on kysymys toimista, joissa tämä valiokunta tarkastelee, onko komissio ryhtynyt täytäntöönpanon delegoimalla tehtäviä. Ja eilen tästä tehtiin päätös, koska EFD-ryhmä halusi, että tästä keskusteltaisiin, koska tämä huolestuttaa heitä. Ja tämä liittyy julkisiin hankintoihin. Julkisissa hankinnoissa on kynnyksiä, joiden ylittyessä harjoitetaan tiettyjä VTOn julkisen hankinnan sääntöjä ja tämä kynnys, jonka ylityttyä näitä ryhdytään noudattamaan, sitä mukautetaan säännöllisesti. Tämä ei tietenkään ole epäasianmukaista, koska jos otetaan huomioon inflaatio ja taloudellinen toiminta, niin tietenkin kynnyksiä täytyy mukauttaa. Ja tämä liittyy myöskin kansainvälisten sopimusten erityisiin nosto-oikeuksiin. Ja tämä kynnyksen mukauttaminen, sitä on harjoitettu vuodesta 1990 lähtien ja sitä on mukautettu 12 kertaa. Ja komissio tekee nyt uusia ehdotuksia, jotta kynnyksiä ehdotettaisiin. Ja tästä keskusteltiin valiokunnassa ja koordinaattorit olivat sitä mieltä, että meidän ei tulisi vastustaa tätä toimenpidettä. Eli haluaisin vain teidän hyväksyntänne tälle, ja jos joku haluaa tästä puheenvuoron, niin nyt puheenvuoron voi pyytää. Grazie. Io mi limito a ricordare la richiesta avanzata. Kiitoksia. Haluaisin yksinkertaisesti muistuttaa yhdestä pyynnöstä, joka tehtiin eilen. Eli ensin pitäisi puhua näistä laskelmista ja arvioista liittyen eri valuuttojen arvoon. Eilen puhuttiin 7 prosentista, mutta no emme nyt oikein ymmärtäneet, millä tavalla nämä laskelmat on tehty. Meille sanottiin, että me saisimme näitä tietoja valuuttakohtaisesti, eli haluaisin vain muistuttaa, että me odottelemme edelleen näitä tietoja niin kuin voimme äänestää. Uh, well, I mean, we don't actually need a vote. No meidän ei, meidän ei tarvitse tästä äänestää, koska tämä, tästä vain keskusteltiin koordinaattorien kokouksessa ja koordinaattorien suositus oli, että meidän ei, ei tulisi vastustaa tätä toimenpidettä ja tästä koordinaattorit eilen sopivat herra Messerschmidt myöskin oli tästä samaa mieltä, mutta pyysimme komissiolta tätä laskentaperustaa ja he tulevat meille sen toimittamaan mahdollisimman pian. Ja tässä uudessa toimessa on tämä kynnys ei ainoastaan eurossa, vaan myöskin muissa euromääräisissä valuutoissa. Ja se, mikä tämän sai liikkeelle, oli Ison-Britannian tapaus, jossa valuuttojen mukautusten takia kynnystä nostettiin ja tämä tarkoittaa sitä, että vähemmän julkisia hankintoja tullaan saamaan. No niin, tästä on siis näin sovittu. Hyvä. Siirrytäänpä eteenpäin. Vielä viimeinen ilmoitusluontainen asia. Pyydän anteeksi, että tässä nyt menee aikaa, mutta teidän tulisi tämäkin asia tietää. Eilen illalla minä osallistuin sovittelukomitean kokoukseen, jossa käsiteltiin televiestintäpaketin viimeistä ulottuvuutta. Tämähän oli herra Shaaman, Roa Shaaman mietintö teollisuusvaliokunnassa. Monet kollegat työstivät tätä minun kanssani edellisessä parlamentissa, kun me keskustelimme USITS-direktiivistä ja universaaleista oikeuksista, eli te olette tietoisia. Olen iloinen voidessani kertoa teille kaksi asiaa. Ensinnäkin nämä yleispalveludirektiivi, se on nyt sytty neuvostossa ja se tulee astumaan voimaan sellaisena, kun siitä tässä valiokunnassa keskusteltiin. Ja tämä on kuluttajien kannalta valtaisa saavutus tällä erittäin tärkeällä sektorilla. Ja toiseksi yksimielisellä sopimuksella kaikkien poliittisten ryhmien välillä Eilen me olemme sopineet uudesta tarkistuksista, jolla suojellaan kansalaisten oikeuksia vaikeissa tapauksissa, jossa internetyhteys on katkaistu tai sitä on rajoitettu esimerkiksi silloin, jos tekijänoikeuksia on rikottu. Te tulette näkemään tämän tekstiluonnoksen sitten, kun siitä joudutaan äänestämään, mutta voin kertoa teille, että sieltä löytyy, ja tästä on sovittu neuvoston kanssa tässä löytyy takuu oikeudenmukaiseen menettelyyn, myöskin oikeus tulla kuulluksi. Siis tässä on otettu huomattavia askelia eteenpäin. Neuvottelut olivat neuvoston kanssa hyvin tiukat ja hankalat. Eli varmaankin haluatte tukea valiokunnan työtä sitten, kun tämä tulee kuun lopussa täysistunnon käsittelyyn. Me olimme tärkeä osa tätä ja minä en ollut siellä tämän valiokunnan jäsenenä, vaan oman ryhmäni jäsenenä mutta poistuin parlamentista kello yksi aamulla, eli varmaankin annette anteeksi, jos olen hieman väsyneen näköinen tänään. Mutta se oli kyllä vaivan arvoista, eli haluaisin kiittää teitä tuestanne. Niin, sitten herra Tuun. Kiitoksia. Niin, mennäänpä eteenpäin. Tuun und Hohenstein, haluaisin kiittää tästä työstä, jota teette ensimmäisen mietintönne suhteen tässä valiokunnassa. Olen iloinen voidessani antaa teille puheenvuoron. Ja sitten meillä on varjoesittelijät Gebhard, Lykkegaard, Ruule ja Biilen ovat varjoesittelijöitä tällä hetkellä. Onko näin? Hyvä. Eli Rouva Tun. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tak, to jest... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Todella, tämä on ensimmäinen mietintöni. En ole ollut täällä vielä kauan. Tämä koskee sisämarkkinoiden tulostaulua, komission asiakirjaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia kahden vuoden välein. Tämä esitetään ja tämä koskee aikaa heinäkuuhun 2009. Kyse on siitä, miten hyvin direktiivejä täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa. Tässä on siis oikeastaan kyse siitä, että osoitetaan, miten sisämarkkinat toimivat. Prosentin vaje on olemassa nyt siinä, miten jäsenvaltiot huolehtivat täytäntöönpanosta tämän tulostaulukko osoittaa. Tietenkin eroja on täytäntöönpanossa prosenttia direktiiveistä ei vielä toimi koko Euroopan unionissa. Tämä asia on muutettava ja tämän tulostaulun tavoitteena on huolehtia siitä, että saadaan selkeää tietoa – sisämarkkinoiden toiminnasta ja direktiivien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Lisäksi on kyse siitä, että viitataan siihen, että tehtävää on vielä. Ja että meillä on mahdollisuuksia, joihin meidän tulisi tarttua. Erityisesti ajatellen niitä, jotka eivät vielä direktiivejä noudata. Siellä olisi vielä parantamisen varaa ja hyötyjäkin saatavana. Eli tämä tulostaulukko silloin osoittaa, että ketkä ovat siellä häntäpäässä ja tämä on siksi hyvä mahdollisuus painostaa jäsenvaltioita ja jäsenvaltioiden hallituksia. Tämä paine on hyvää, jotta paremmin syntyisi käsitys siitä, että sisämarkkinoita voidaan parantaa, että niitä tulee parantaa. ehdottaisin pikkuparannuksia tulevaan tulostaulukkoon. Ensin haluaisin huolehtia siitä, että komissio antaisi enemmän tietoa, tai saisi ja antaisi edelleen enemmän tietoa direktiivien toteutumisesta Jos saisimme tähän hyvin selkeän asiakirjan lisää tietoa, niin se ei olisi enää niin yksinkertaisessa selkeässä muodossa, mutta tärkeää olisi saada selkeä nettisivusto, jolta voitaisiin löytää tätä tietoa. Ja tietysti voitaisiin nähdä siis nopeammin, ketkä eivät ole täytäntöpaneet, jos saataisiin tämä tieto nettiin eikä paperille. Sitten niistä hankkeista, joita komissio on jo esittänyt. Esimerkiksi tällainen yhteistyöverkko, jonka kautta saadaan tietoa. Ja näin voitaisiin auttaa siinä työssä, että saadaan ajankohtainen tieto nettiin siitä, miten huolehdimme sisämarkkinoista tällä hetkellä. Eri taulukkoja on yksi, julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Sisämarkkinoiden tulostaulukkoja sitten kuluttajien tulostaulukko. Nämä pitäisi ajallisesti koordinoida. Ja jos voisimme saada ne samanaikaisesti, voisimme keskustella niistä yhtä aikaa. Solvit esimerkiksi pitäisi ottaa myös mukaan, jotta samanaikaisesti voitaisiin keskustella kerran vuodessa esimerkiksi. Kerran vuodessa komissio voisi kokoontua meidän valiokuntamme kanssa. Tällaisena sisämarkkinafoorumina, tällaisen työkokouksen, jossa voitaisiin ottaa esiin ongelmia, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja myöskin huolehtia siitä, että osoitetaan, mitkä sitoumukset olisivat nyt tärkeitä jäsenvaltioiden osalta, jotta tätä työpano toimisi tehokkaammin. Työhönhän ei liitettäisi ainoastaan komissiota ja parlamenttia. Talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea otettaisiin mukaan myös, jotta voitaisiin myös herättää suurempaa mielenkiintoa sitä kohtaa, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Ja että kiinnostaisi myöskin nähdä vertailuita. Ja lisäksi tietenkin nähdä parhaita käytäntöjä ja saada niistä inspiraatiota. Sisämarkkinat on yksi suurimmista EUn aikaansaannoksista. Siksi on niin tärkeää huolehtia siitä, että direktiivejä myöskin täytäntöpanna. Tässä tietenkin meidän tulee vedota jäsenvaltioihin, mutta yksittäisten edustajien täällä parlamentissakin pitäisi sitoutua tähän työhön, jotta voimme selkeästi osoittaa, että me ajamme kuluttajien kansalaisten oikeuksia. Minä olen täällä ihan uusi jäsen ja minun on sanottava, että kun tein työtä tässä, niin keskustelut olivat hyvin mielenkiintoisia, erityisesti varjoesittelijöiden kanssa, mutta myöskin komission edustajien kanssa. Ja tietenkin myös sihteeristön kanssa täällä valikunnassa avustajien ja niin edelleen. En halua kaikkea tässä nyt mainita erikseen, mutta haluaisin vain painottaa sitä, että yhteistyö oli erittäin mielenkiintoista. Ja voisimme pyrkiä siihen, että sisämarkkinoiden tulostaulikko toimii paremmin ja saamme tuollaisen sisämarkkinafoorumin luotua. Kiitos, rouva Tuun, ja kiitos siitä, että teitte hyvin mielenkiintoisia ja innostavia huomioita, joita varmaankin haluamme viedä eteenpäin. Professori Monti, on nimitetty komission puheenjohtajan toimesta johtamaan eh, erityistutkimusta siitä, miten sisämarkkinat saataisiin uudelleen käyntiin. Ja kollegat ovat ehkä huomanneet, että olen jo kirjoittanut professori Montille hän oli hyvin aktiivinen komission jäsen silloin, kun hän oli komission jäsen. Hän tietää, mitä me odotamme, ja hän mielellään tulisi tapaamaan valiokuntamme jäseniä, eli toivon mukaan onnistun järjestämään tällaisen tapaamisen, ja tämän mietinnön ajoitus on erittäin eh, hyvin, käy hyvin yksin hänen tutkimuksensa kanssa, eli nämä varmaan saadaan käsiteltyä. Sitten puhujalistalla on Gebhardt SD-ryhmästä, Lydegard, Ruule, Bielen varjoesittelijänä, eli ensin varjoesittelijät ja sitten muut, herra Schwab, ja haluaako joku muu osallistua keskusteluun, eli ensin tuo Gebhardt. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että totesitte vielä kerran, että Monti on ottanut tämän tärkeän tehtävän hoitaakseen, ja tästähän keskusteltiin oma-aloite mietinnön kohdalla voisimme pyytää häneltä vähän neuvoja, ei pelkästään tämän mietinnön osalta, vaan haluamme tehdä tästä myöskin oma mietinnön. Tämä on tärkeä kysymys. En ole varjoesittelijä, mutta kollegani Livan Gok ei ikävä kyllä päässyt koska nyt tänään on talisjunan lakko, ja hän ei nyt päässyt paikalle. Ja myöskin Vernio on varmaan siksi täältä poissa. Tällaisia ongelmia meillä nyt on. Mutta hän antoi minulle puheensa ranskaksi, ja luen tämän nyt teille. Se nyt on helpointa. Ja sen jälkeen meillä on vielä muutama henkilökohtainen huomio. Eli nyt vaihtuu kieli ranskaksi. Van Gogh, joka on varjoesittelijämme tässä asiassa, pyytää, että annatte anteeksi hänen läspoissaolonsa. Hän joutui lähtemään eilen, koska tänään Talys-juna on lakossa. Ensinnäkin Van Gogh haluaa kiittää Tunia hänen mietintöluonnoksensa laadusta ja siitä, että hän on ottanut varjoesittelijöiden kannat huomioon. Kuten esittelijä toteaa, voimme olla tyytyväisiä siitä, että kolmatta peräkkäistä kertaa transposition vaje EU:ssa on alle yhden prosentin tavoitteen. Jo, se on tavoite, joka 2007 päätettiin. Tästä huolimatta yhdeksän maata on transpositioasioissa vajavainen ja kaikki eivät vielä ole siirtäneet kansalliseen lainsäädäntöön vähintään yhtä direktiiviä, jonka määräaika on mennyt umpeen yli kaksi vuotta sitten. Näissä huonoissa transpositio tapauksia, niitä on monta. Jos otetaan vielä mukaan direktiivit, jotka ei ole, joita ei ole siirretty tai jotka on siirretty kansallisen lainsäädäntöön vajaavaisesti, silloin tämä vaje on 1,8 prosenttia. Ranskan esimerkki on tältä kannalta paljastava. Siellä transpositiovaje on 0,8 prosenttia, eli 13 direktiiviä, joita ei ole transposoitu. Eli Ranska on noudattanut tätä sopimusta, ja se on siellä 16 27 joukosta. Mutta huolemmat oppilaat EU-ssa transpositioasioissa 23 direktiiviä on trans- siirretty väärällä tavalla kansalliseen lainsäädäntöön, eli jäsenvaltioiden pitää tehdä enemmän ponnisteluita, jotta direktiivit siirretään osaksi kansalliseen lainsäädäntöön ja vielä oikealla tavalla. Huono siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön, sekin vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan mutta siitä huolimatta, jos väärä tai vajavainen transpositio joskus johtuu jäsenvaltioiden puuttuvasta tahdosta, mutta se johtuu joskus myöskin johdonmukaisuuden puutteesta EU-lainsäädännössä. Me emme siis systemaattisesti voi syyttää jäsenvaltioita. Mutta tulostaulu, vaikka siinä on paljon tietoja, ei kuitenkaan mahdollista sitä, että voitaisiin puuttua transpositio-ongelmiin. Ja siksi Vankokin mielestä komission pitäisi antaa lukeja ja kertoa vähän kvalitatiivisemmin näistä kysymyksistä, jotta voimme löytää ne syyt, joista syystä jäsenvaltioilla on vaikeuksia siirtää direktiivi osaksi kansallisen lainsäädäntöön. Tulostaulus olisi väline, jolla voidaan painostaa jäsenvaltioita – mutta se olisi myöskin väline, jolla voidaan paremmin ymmärtää jäsenvaltioiden kohtaamia ongelmia. Meidän pitäisi hioa tiettyjä indikaattoreita ja enemmän puuttua näiden direktiivien kaikkein ongelmallisimpiin kohtiin. Ja toinen tärkeä kohta varjoesittelijälle. Meidän pitäisi pyrkiä rajoittamaan transpositiovaje riskejä ja komission pitäisi auttaa enemmän jäsenvaltioita koko transpositioaikana, ja tällä tavalla voitaisiin ennakoida mahdollisia ongelmia ja yrittää ratkaista niitä ennen kuin määräaika kuluu umpeen. Henkilöiden koulutus ja viranomaisten toiminta transpositio kysymyksissä on myöskin hyvin tärkeä Bangkokille. Ja hän on iloinen siitä, että se on mainittu tässä mietintöluonnoksessa. Hänen mielestään on myöskin toivottavaa, että olisi enemmän johdonmukaisuutta sisämarkkinoiden tulostaulun ja myöskin kulutustaulukoiden välillä. Tästä on mainittu kohdassa kuusi, mutta hänen mukaansa voisi mennä vielä pidemmälle, mitä tulee työn koordinointiin näillä kahdella alalla. Tämä on siis teksti, jonka sain kollegaltani. Ja Tämä heijastelee juuri sitä, mistä Rova Tun meille juuri kertoi. Ja tämä on tärkeää. Eli tässä yhteydessä nämä erilaiset välineet, joita meillä on käytössämme, tähän mainitsin muun muassa Solvitin, eli tämä parempi välineiden käyttö EU-ssa, sen avulla voidaan enemmän edelleen kehittää tätä tulostaulua ja sitä tulisi käyttää hyväksi. Tämä on erittäin myönteinen seikka, jonka olette maininneet. Tulostaulut kehitettiin ratkaisemaan tiettyjä ongelmia, ja nyt ratkaisu on löytynyt, eli tämä siirtäminen, direktiivin siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on parantunut. Se on onnistunut tämän välinen avulla, mutta sitten voimme siirtyä seuraavaan askeleeseen – ja kehittää näitä tulostauluja edelleen. Ja jos teemme tämän yhdessä Euroopan komission kanssa, niin se on kyllä erittäin myönteinen asia. Well, thank you very much, uh, Evelyn. Uh, Kiitos Evelyn. Ja ehkä voitte kiittää kollegaanne hyvin uh, erinomaisesta analyysistä. Ja hänet varmaan nähdään sitten, kun junat taas kulkevat. Hänen lähestymistapansa on sellainen, jonka valiokunta varmaan haluaa ottaa omakseen, ja tätä täytyy herra Montillekin sitten painottaa. Ja nämä laadulliset ulottuvuudet, ne ovat sellaisia asioita, joita me painotamme omalla tavallamme, kun me työstämme esimerkiksi pätevyyksien molemmin puolista tunnustamista, koska on selvää, että kaikilla mailla on vaikeuksia tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Ja tämä kertoo jotakin siitä, että jotakin ongelmallista tähän alkuperäisen tekstin laatuun liittyy, jos kaikilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia täytäntöönpanossa. Ja tämä on ehkä yksi niistä indikaattoreista, jonka haluamme mukaan tulevaisuudessa. Sitten herra Lyttegaard. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ensin minäkin haluaisin kiittää hyvin tehdystä työstä esittelijää, hyvästä mietinnöstä. Yhteistyö on ollut mukavaa. Ja hienoa, että me muut tulimme myöskin kuulluksi. Tämä mietintö saa täyden tukemme. Vaikka haluaisin esitellä muutaman tarkistuksen yksityiskohtaisempaa tietoa antaakseni, puhuisin tanskaa, joten nyt on aika laittaa luurit korville. Tämä on tärkeä mietintö siksi, että näin kriisin aikoina EU tarvitsee toimivia sisämarkkinoita. Meillä on ollut hyvää lainsäädäntöä, jota on noudatettu, mutta lainsäädäntö tietenkin toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että sitä noudatetaan, että se siirretään kansalliseen lainsäädäntöön ajoissa ja niin edelleen. Me olemme kulkeneet pitkän tien, mutta kuten juuri sanottiin, monet maat ovat yli tuon yhden prosentin kynnyksen, joten parantamisen varaa on vielä. Minä haluaisinkin, että huomenna kolmen tarkistuksen. Ensinnäkin meidän pitäisi keskittyä tässä vielä selvemmin tärkeimpiin kysymyksiin, jos haluamme – kaikki maat toimimaan yhtä hyvin. Meidän pitää kannustaa ja painostaa tässä heikoimpia oppilaita, eli ehkä pitäisi nimetä tässä heikoimmin toimivat. Me tarvitsemme myös käyttää ystävällisemmän lyhyemmän tulostaulun muodon, joka olisi kiinnostavampi ehkä myöskin tiedotusvälineiden kannalta. Eli ei niin kuivaa tilastotietoa. Sitten tarvitsemme vuosittaisen tapahtuman tai ehkä kaksi kertaa vuodessa järjestettävän tapahtuman, jotta luotaisiin vähän enemmän kiinnostusta sille, että tällainen tulostaulu nyt on julkaistu. Me haluaisimme siis paljon enemmän tiedotusvälineidenkin kiinnostusta tätä tietoa kohtaan. Meidän pitää myöskin – parantaa kansallisten hallintojen pätevyyttä. Hallintovirkamiesten kansallisella tasolla pitää voida paremmin hoitaa näitä eurooppalaisten direktiivien asioita. Varmasti olisi hyvä, jos voisimme paran, oppia ja nähdä hyvistä kokemuksista – Eli tällainen sisämarkkinafoorumi, ehkä silloin olisi hyvä lähteä keskustelemaan parhaista käytäntöistä. Tuo olisi mielestäni ihan hyvä ehdotus. Lisäksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että tätä työtä tehdään sekä ministereiden että virkamiesten tasolle. Toinen mahdollinen asia olisi, että luotaisiin jonkinlainen täytäntöönpano ryhmä, ehkä tällaisia klustereita silloin, kun jäsenvaltiot kohtavat samantyyppisiä ongelmia. Näin voitaisiin yhdistää, tehdä yhdistyötä niiden maiden kesken, joilla on ongelmia. Eli siis ei niin, että kaikki pyrkivät ratkaisemaan hyvin erilaisia ongelmia yhdessä, vaan että yhditettäisiin ne jäsenvaltiot, jotka kohtavat samoja ongelmia. Silloin voitaisiin keskustella teknisemmistä lainsäädännön ongelmista. Tämä saattaisi tarkoittaa myöskin sitä, että täytäntöönpano toimisi paremmin. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi Solvitista. Me kävimme Tukholmassa vähän aikaa sitten katsomassa, miten Solvit on siellä toteutunut ja olimme hyvin vaikuttuneita siitä, miten hyvin siellä oli onnistuttu – ja Tanskassa meillä on virasto. Kukaan ei tiedä, missä se on, eikä kukaan tiedä, mitä siellä tehdään, joten tämä on kaikki mielenkiintoista. Vähän enemmän resursseja siis solvitin taakse. Siitä olisi apua. Kyse ei ole ainoastaan rahasta, siitä olen varma, vaan on tärkeää, että teollisuus maassa tietää, että tällainen maksuton palvelu on olemassa. Lisäksi minä voisin kirjoittaa esimerkiksi tanskalaisille yrityksille – tiedottaakseni tästä aiheesta. Ehkä komissio voisi myöskin tehdä tällaisen aloitteen. Internet täällä mainittiin. Minun mielestäni kaikki viestintämahdollisuudet tulisi käyttää hyödyksi, jotta solvittia voitaisiin markkinoida tehokkaammin julkisuudessa. Mielestäni myöskin solvittoimistojen fyysinen toimipaikka on tärkeä. Esimerkiksi Tanskassa se on yhden ministeriön siellä pohjakerroksissa vähän piilossa ja se on yksi syy siihen, että ihmiset eivät sitä löydä. Sen pitäisi olla siis kaikin puolin näkyvä. Ehkä voitaisiin tehdä yhteistyötä teollisuusjärjestöjen kanssa. Dansk Industri esimerkiksi varmasti olisi mielellään nähnyt solvitoimiston omilla no, nurkillaan. Olisi mielenkiintoista ehkä lähteä tälle tielle. No, lopuksi sitten ammattipätevyyskysymys. Ehkä tässä tarvittaisiin uusia indikaattoreita, joiden kautta voidaan katsoa toisaalta maksimiharmonisointi ja toisaalta minimi. Ja miten sitten nähtäisiin varsinaiset ongelmat. Nähtäisiin, miksi ihmiset eivät oikein saa näitä asioita hoidettua. Eli jos nähtäisiin, miksi lainsäädäntö ei saada siirrettyä kansalliseen lainsäädäntöön, nähdään ehkä myöskin, siis mitä ongelmia olisi otettava huomioon tulevaisuudessa. Me tarvitsisimme ehkä yksityiskohtaisempaa tietoa tässä yhteydessä. Tämä sanottuani odotan innolla työtä esittelijän varjaesittelijöiden kanssa. Uh, Kiitos. Sitten Rauha Ryyle ja Biilen varjoesittelijänä ja sitten Schwab ja Barnier lopuksi. Voin puhua lyhyesti. Ensinnäkin voin tukea tätä mietintöä. Se on erittäin hyvä. Se on hyvin kattava. Siellä on hyviä uusia ajatuksia. Esimerkiksi tämä sisämarkkinafoorumi, jossa tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa näissä kysymyksissä. Mielestäni se on ihan mielekästä ja järkevää. Ja myöskin voin olla samaa mieltä näistä edellisen puheen kommenteista liittyen Solvitiin, mutta yksi asia kuitenkin. Tästä olen jo sanonutkin puheenjohtajalle. Eli kun puhutaan täytäntöönpanosta, pitää puhua myöskin lainsäädännöstä. Ja lainsäädäntö on osittain vähän erilaatuista. Joskus lainsäädäntö, huono lainsäädäntö johtaa siihen, että myöskin täytäntöönpano on puutteellista tai huonoa. Eli se, kun meillä on nyt näitä vaikutusten arvioita, myöskin pitäisi olla normaalia, että saamme raportteja näistä täytäntöönpanoista. Ja sieltä nähdään, missä meidän puoleltamme on tehty virheitä ja missä on parantamisen varaa. Ja olen nyt hiukan varovainen, kun kaikki direktiivit pannaan yhteen pakettiin ja katsotaan, mitä niitä pannaan täytäntöön, se on oikeastaan vain yksi osa tästä kokonaiskuvasta. Ja toinen osa on tietysti se, kun katsotaan vähän eritellymmin ja katsotaan, mitä direktiivejä, mitkä direktiivit aiheuttavat erityisongelmia ja miksi. Ja sen jälkeen voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä tulevaisuutta varten. Mutta siinä jo kaikki. Muuten voisin täysin tukea tätä mietintöä. Thank you very much, Mr. Kiitos, Rova Ryyle ja haluaisin kiittää teitä tästä tuesta ja tämässä, tämän laadun suhteen, suhteen täytyy tehdä vielä paljon töitä. Sitten herra Biilen. Johnson, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää teitä ensinnäkin siitä ajatuksesta, että järjestettäisiin tämä kokous professori Montin kanssa, koska hänellä on paljon kokemusta ja hänen tämän hetkinen asemansa tekee tästä varmaan hyvin mielenkiintoisen näkemysten vaihdon. Haluaisin kiittää myöskin esittelijä Rova Tunia hänen avoimuudestaan tässä yhteistyössä varjoesittelyiden kanssa. Tämä yhteistyö on ollut esimerkillistä. Kaikki meidän tekemämme huomiot on otettu huomioon. Se tapa, jolla me esittelimme, sillä tavalla, jolla ne esiteltiin tässä kokouksessa ja keskustelu tämänhetkisestä sisämarkkinoiden tulostaulukosta. Se on hieman erityislaatuista, koska me olemme tällä hetkellä kriisitilanteessa. Ja totta tosiaankin tällä kertaa nämä sisämarkkina-asiat ovat nousseet aivan erityisen tärkeään asemaan. Ajatus tulostaulukon julkistamisesta on menestys, jos otetaan huomioon se tavoite, jonka hallitukset aikaisemmin asettivat. Toisin sanoen poikkeamien määrä tulisi olla alle prosentti. Tämä on nyt saavutettu, mutta samaan aikaan tiedämme, että yhdeksän jäsenvaltiota ei ole vielä saavuttanut tätä tasoa ja valitettavasti Puola on yksi näistä maista, minun maani siis. Tässä täytyy myöskin todeta, että sirpaloituminen on hyvin korkea. Se on 6 prosentin tasolla, eli meillä on vielä paljon työtä tehtävänä. Minun mielestäni esittelijän ajatus siitä, että synkronisoitaisiin tulostaulukkojen julkistaminen ajallisesti, tämä on erittäin hyvä ajatus. Toisin sanoen ne julkistettaisiin yhtä aikaa – Ja me myöskin tuemme ajatusta siitä, että luotaisiin sisämarkkinafoorumi, jolla voitaisiin vaihtaa ajatuksia ja tietoja. Ja samaan aikaan voitaisiin hieman painostaa niitä maita, joilla on täytäntöönpanon suhteen ongelmia. Lisäksi meidän tulisi myöskin keskittyä siihen, että painostettaisiin hieman enemmän Euroopan unionin komissiota, jotta ne toimittaisivat meille yksityiskohtaisempaa tietoa näistä epäsäännönmukaisuuksista täytäntöönpanossa jäsenvaltioissa. Aikaisemmassa kokouksessa, jossa me keskustelemme tästä mietinnöstä, komission edustajat yrittävät meille selittää sitä, että kyseessä oli sisäinen asiakirja, mutta minun mielestäni meidän tulisi saada enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa ja tämän tiedon tulisi myöskin olla kansalaisten saatavilla. Toisin sanoen ajatukset, joiden mukaan tarjottaisiin enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa nettisivustolla, niin kaikki tällaiset ajatukset ovat hyviä. Vielä yksi erinomainen mekanismi, jota tulisi käyttää, on solvit meidän tulisi tehdä aloitteita, jotta tarjottaisiin Solvitille parempia voimavaroja ja organisatorisia ratkaisuja, koska monessa osaa Euroopan unionia nämä Solvit-toimistot eivät ole tunnettuja. Näin on esimerkiksi Puolassa. Tässä ei ole kysymys ainoastaan taloudellisista ongelmista, vaan myöskin organisatorisista kysymyksistä. Vielä kerran haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää. Kiitos, herra Biilen. Ja nyt sitten herra Schwab ja herra Barnier, joka on sitten viimeinen puhuja. Kiitos paljon. Puheenjohtaja, minäkin voin puhua ihan lyhyesti. Täällä niin paljon on sanottu. Ensin kiittäisin esittelijää todella loistavasta työstä. Tämä mietintö, jonka näemme vuosittain, näin nähdään, että uudet jäsenet valiokunnassa voivat esittää uusia dynaamisia ajatuksia ja se on eduksi meidän työllemme täällä. Siksi olen myöskin näin siitä, että tuetaan tätä ajatusta, jossa esitetään realiteetit sisämarkkinoiden osalla. Halutaan jäsenvaltiot mukaan tehokkaaseen täytäntöön panoon eurooppalaisten sääntöjen osalta. Tämä on erittäin monimutkainen, monitahoinen kysymys, jota on vaikea esitellä kattavasti. Tämä yhteys tähän edustaja Tunin ehdottamaan sisämarkkinafoorumiin on Varmasti mielenkiintoinen ehdotus. Tietenkin tämä liittyy myöskin siihen, miten rikkomusmenettely, joka mainitaan tulostaulukon yhteydessä, voi olla vain yksi esimerkki siitä, miten tärkeää on ja monimutkaista tämä sisämarkkinasääntöjen sääntöjen toteutuminen. Meidän pitää huolehtia siitä, että me toimimme sisämarkkinoilla ihmisten kuluttajien olojen eduksi, mutta myöskin yritysten. Tämä ei ole kovinkaan helppoa, mutta jos tässä voidaan keksiä uusia ajatuksia, niin se on erittäin hyvä asia. Me EPP-ryhmänä tätä ainakin tuemme. Uh, Mr. Barnier. Herra Barnier. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua toistaa sitä, mitä Trump sanoi, mutta mielestäni poliittisesti tämä mietintö on erittäin tärkeä. Ja haluaisin taas kiittää Rovaa tästä erinomaisesta työstä ja näistä hienoista ajatuksista ja ehdotuksista. Eli nämä kaksi tulostaulukkoa, sisämarkkinat ja kuluttajat. Itse kansallisella tasolla muistan, millaisia ongelmia oli, kun Gebhardt luki Van Goghin sanat äskettäin omassa maassani tätä transpositia on nyt parannettu, mutta muistan, että muutama vuosi sitten pärjäsimme aika keskikertaisesti tässä siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön. Siellä oli myöhästymisiä, sieltä joskus tuli direktiivipaketteja keskellä yötä, ja sitten miten nämä asiat ymmärretään paikan päällä. Eli mitä tulee tähän uskottavuuteen ja tehokkuuteen, jotta voidaan siirtää tehokkaasti kansalliseen lainsäädäntöön, se liittyy työhön meidän parlamenttimme ja sitten komission välillä ja kansallisten parlamenttien välillä. Ja mielestäni meidän tulisi tutkia kaikkia mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus meille tarjoaa. Näin voimme lähentyä kansallisia parlamentteja ja kansallisten parlamenttien virkamiehiä. Ja kaikki ajatukset, joihin liittyy yhteisiä kokouksia, no ei tietenkään joka viikko, mutta mitä tulee tämän taakan jakoon, on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti tekee jatkuvasti aloitteita komission tuella ja että voimme verrata näitä eri kantoja. Te puhuitte siitä, että kun tarkastellaan sitä, miten sama direktiivi kohtaa samantyyppisiä ongelmia täytäntöönpanossa. Eli jos samanlaisia ongelmia on 15-20 maassa, niin sitten täytyy tietysti katsoa miksi. Mutta yleisemmin ottaen tämän valiokunnan ja ehkä muidenkin valiokuntien osalta kansallisissa parlamenteissa meidän pitäisi ehkä kerran pari vuodessa tavata ja verrata eri kantoja. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kyseenalaistetaan jotain tai tarkastellaan julkaistu, näitä julkaisuja, vaan meidän pitää vähän edistää tätä kulttuuria, ja todellakin meidän kannattaisi noudattaa esittelijän suosituksia. Ja meidän pitäisi järjestää enemmän säännöllisesti kokouksia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien erityisvaliokuntien välillä. Well, I'd like to thank uh, all Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, aivan erityisesti Roa ja Ehkä muutama kommentti itseltänikin ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että tämä sisämarkkinoiden apuprojekti, koordinaattorithan suostuivat tähän eilen, niin tämä kysymys sisämarkkinafoorumista nyt tuli mieleeni niin se, että aikaisemmassa oikeusasioiden sisämarkkinoiden komiteassa Roa Gebhard oli tässä mukana ja me teimme aloitteen puheenjohtaja Plasion alaisuudessa, jotta me toimit, toteuttaisimme tämän yhteistyössä komission kanssa. Eli ehkä tämän mietinnön seurauksena voisi olla se, että ottaisimme uuteen komissioon ja komission jäsenen yhteyttä ja sitten voisimme täällä Euroopan parlamentissa yhdessä edistää tätä sisämarkkinafoorumia. Ja sitten kun me tavoittelemme sisämarkkinoita ja täytäntöönpanoa, niin haluaisin kertoa teille, että varmaankin kuulette piakkoin poliittisilta ryhmiltänne, että on kaksi kysymystä, jotka liittyvät ammatillisten pätevyyksien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja palveludirektiivin täytäntöönpanoon. Ja nämä kysymykset tulevat käsittelyyn sekä komission että neuvoston edessä parlamentissa tämän kuun lopussa. Eli varmaankin te ryhmienne nimissä voitte pyytää sitten puheaikaa, jotta meidän valiokuntamme on siellä edustettuna. Ja nyt sitten puheenvuoro komissiolle ja sitten lopuksi Rova Tuun saa vielä loppupuheenvuoron. Excuse me, Mr. Harper. I'm, uh, my name is Henrik. Anteeksi, olen Rigmar. Jarego on minun kanssani töissä komissiossa. Haluaisin vain esittää muutaman kommentin. Tämä oli erittäin mielenkiintoista keskustelua ja olen lähes kaikista seikoista yhtä mieltä. Me olemme keskustelleet tästä jätinnöstä. Se keskustelu on ollut eduksi. Me tuemme ajatuksia siitä, mitä uusia ajatuksia voidaan esittää. Vuosittainen foorumi esimerkiksi. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa tämän foorumin kehittelemiseksi vuosittaiseksi tapahtumaksi. Olen samaa mieltä siitä, mitä on saatu, sanottu laadullisista näkökohdista sisämarkkinoilla ja täytäntöönpanossa. Tässä joudutaan katsomaan siis vähän varhaisempaa vaihetta, eli ennaltaehkäisyä. Olisi paljon tehokkaampaa katsoa, miten voitaisiin ennaltaehkäistä ongelmat, kun lähtee rikkomusmenettelyiden jäsenvaltioiden kanssa. Tärkeää EU-lainsäädännön osalta on lainsäädännön siirtäminen kansalliselle tasolle hyvä täytäntöönpano. Ja kun puhutaan lainsäädännön siirtämisestä kansalliselle tasolle, niin me olemme edistyneet tässä jo hyvin ja tämä tulostaulu on ollut tärkeä väline tässä. Haasteita kohtaamme siinä, miten täytäntöönpanosta noudattamisesta huolehditaan jäsenvaltioiden tasolla. Kun puhutaan kansalaisten ja yritysten kanssa, niin Suurimmat ongelmat nähdään tällä tasolla. Ongelmien syyt vaihtelevat kovasti jäsenvaltiosta toiseen. Protektionismista voi olla joskus kyse, joskus jäsenvaltiossa ei ole ymmärretty itse lakia. Ja myöskin lainsäädännön laatu siis. Mutta sy- syitä on monenlaisia. Tämä on monimutkainen järjestelmä ja siitä syystä haluaisin vain kiinnittää huomionne komission hyväksymään suosituksen kumppanuudesta jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on melko uusi ehdotus. Meidän kantamme on sellainen, että ainoastaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, kumppanuudessa jäsenvaltioiden kanssa voimme puuttua yritysten ja kansalaisten kohtaamien ongelmien syihin. Toivoisin, että seuraatte tarkkaan, mitä tässä, sanotaan, ja että todella tehdään työtä nyt kansallisen hallinnon kanssa, koska silloin on kyse siitä, mitä tehdään paikan päällä kansallisella tasolla. Tällaisen yhteistyön kautta ainoastaan voimme päästä tehokkaasti hyvin tuloksiin. Euroopan parlamentti voi varmasti olla tässä myös avuksi. Lisäksi haluaisin kiittää tuesta, jota annettiin Solvitin osalta. Kuten monet tietävät, Solvit on erittäin hyvä ongelmien ratkaisumekanismi tuhat tapausta vuosittain ja ajattelen sitä, että solvit luotiin seitsemän vuotta sitten. Tämä on melko vaikuttava määrä. Solvit kärsii tavallaan sitä, että tapauksia on niin paljon, että voimavarot ovat vähän tiukilla. On ihan totta, että keskukset tarvitsisivat paljon lisää tukea, henkilöstöresursseja, rahaa ja parempaa näkyvyyttä myös fyysisesti. On hyvä, jos parlamentti voi tukea näitä Solvit-keskuksia. Kiitos. Suurkiitokset ja pyydän anteeksi, että en esitellyt teitä aikaisemmin, mutta minun muistiossanne ei ollut teidän nimeänne kiitos sitoumuksesta työhön. Ja sitten Rouva Tun. First, just to say thank you for all the... Haluaisin kiittää kaikista näistä kommenteista. Ne olivat hyvin rakentavia. Ja henkilökohtaisesti tämä on minulle hyvä kokemus tehdä työtä tässä valiokunnassa kaikkien varjoesittelijöiden ja kaikkien muiden kanssa. Ja kaikkien niiden kanssa, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Ja innolla nyt katson tulevaisuuteen kun tapaamme professori Montin seuraavaan foorumiin, lähempään yhteistyöhön markkinapääosaston kanssa. Uskon, että seuraava tulostaulu osoittaa, että saammeko parempia tuloksia sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much indeed. Hyvä, kiitos voimmeko nyt vain vahvistaa aikataulun tähän ehdotukseen liittyen? Minun tietojeni mukaan määräaika tarkistukselle on ensi tiistai kello 12. Onko näin? Tämä ilmeisesti on oikein. Ja sitten me tarkastelemme tarkistuksia ja äänestämme tästä ensimmäinen joulukuuta. Tämä päivämäärä ehkä muuttuu näiden komission jäsenten kuulemisten takia, mutta tällä haavaa tämä päivämäärä on tämä, eli meillä tämä on, ajoitus on hyvä herra Montin mietintöä kertomusta silmällä pitäen. Eli 11. marraskuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika. Tämä tiedoksi kollegoille. No niin, olemme hieman aikataulusta jäljessä, eli siirrytään eteenpäin, mutta halusin todellakin käyttää käydä täyttä keskustelua. Nyt me käymme toisen näkemysten vaihdon Haide Ruulen kanssa hänen mietintönsä suhteen. Tässä näkemysten vaihdossa varmaankin keskitytään menettelytapaan ja suunnitelmiin, joita meillä on tämän tärkeän mietinnön suhteen. Ja meillä on varjo että Engel, onko hän paikalla? Herra Engel. Herra Engel on paikalla. Siellähän hän on EPPstä. Gebhard äh, on paikalla, Kreutzmann ja minä olen varjoesittelijä omasta ryhmästäni, eli annan itsellenikin luvallanne jonkin verran puheaikaa, ja sitten Savini ei ole paikalla. Ja jos muut jäsenet haluavat puheenvuoron, niin kertokaa sitä meille. Eli annan ensin puheenvuoron Roa Ruulelle ja myöskin herra Vitna äh, markkinapääosastolta on paikalla. Hän myöskin on tervetullut. Ensin Roa Ryyle. <clears throat> Ich bin froh, dass wir jetzt endlich... Kiitoksia. On hienoa, että nyt kaikki varjositelot ovat koossa. Yleensä olen heitä kahden kesken, koska kaikkia ei ollut nimetty. Mutta nyt olemme kaikki yhdessä ja voimme valmistella kuulemista, jota on suunniteltu tammikuulle. Eli tammikuussa on tässä valiokunnassa kuuleminen tästä aiheesta. Ja tarkoituksena on määritellä lopullinen määrä aika huhti-toukokuulle, jolloin mietintö menee täysistuntoon. Sitten karkea rakenne tästä mietinnöstä. No onneksi Lissabonin sopimus on nyt allekirjoitettu. Ja yksi painopistealueista tulee olemaan sop- Lissabonin sopimuksen vaikutukset julkisiin hankintoihin. Puhun nyt erityisesti niistä kohdista, joita on korostettu, eli itsehallintaoikeus kunnissa, self-government englanniksi. Nämä käännökset ovat usein aika vaikeita, ne ovat vähän erilaisia joka kielellä, mutta primäärioikeudessa meillä on nyt tämä kuntien asenne paremmin otettu huomioon, ja se vaikuttaa tietysti myöskin tulevaan lainsäädäntöön. Samalla tavalla kuin aikaisemmin komissio on vahvistanut, että jäsenvaltiot otetaan paremmin mukaan, ja yhtä tärkeää on se, että myöskin kunnallistaso otetaan lähemmin mukaan lainsäädäntöön, ja tietysti täytyy noudattaa myöskin toissijaisuusperiaatetta. Tärkeää on myöskin lainsäädäntö, ei, ei siis lainsäädäntö, vaan nämä tuomiot, eli Vuodesta 2007 muutamilla alueilla on tehty selvityksiä, ja aikaisemmissa kertomuksissa, esimerkiksi McCarthyn mietinnössä tai Weilerin mietinnössä oli korostettu, että joillain alueilla on vielä oikeudellista epäselkeyttä, mutta ne on nyt hyvin pitkälti selvitetty. Ja sitten Hampurin ja Brabantin tuomiot ovat osoittaneet, miten näitä kriteereitä tulee tulkita. Eli täytyy aina lähteä siitä, että meidän pitää olla joustavia näissä valvontakriteereissä, Eli kunnat voivat harjoittaa valvontaa myöskin yhdessä, mutta tärkeää on tietysti, että tässä kuntien välisessä yhteistyössä ei ole mitään yksityistä tahoja mukana, ja tarkoituksena on yhteisesti toteuttaa perushuoltoa, ja siksi meillä on nyt selvitys Public-Private Partnershipista. Sehän oli Weilerin mietintö, ja siitäkin on todettu, että toinen tarjouskilpailu ei ole tarpeen, mikäli yksityinen osanottaja saa tämän tehtäväkseen. Sitten oikeusselvyyttä tarvitaan selittää vielä muissa tapauksissa. Viime Eurovas-päätös ja erään italialaisen tapauksen päätös ovat osoittaneet, miten tuomioistuin tulkitsee näitä kriteereitä riskien siirtäminen mielestäni on hyvin keskeinen osa tätä menettelyä. Ja ne eivät liity näihin puitedirektiiveihin, vaan sisämarkkinoiden yleisiin kriteereihin. Eli tästä tulee yksi painopistealue ja toinen tärkeä painopistealue. No täällä on luettelo kaikista näistä niille, joita tämä kiinnostaa. Eli soft law, lainsäädäntö edellisellä kaudella. Ja myöskin täällä on sosiaalisia kriteereitä, niitä on aika vähän, ja tästä jo puhuinkin. Eli tässä on nyt vähän vajetta. Ja toivottavasti tämä käsikirja ilmestyy pian. Sitten reilut hankinnat. Tämä on komission julkilausuma, josta voi olla apua. Mutta sitten on erittäin paljon aloitteita, mitä tulee vihreisiin hankintoihin. No tietysti kunnat voivat toimia tällaisissa kysymyksissä, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta tärkeää on myöskin se, että kunnilla on oikeudellista varmuutta näissä toimissa. Jos mitä näitä useita julkilausumia ja tiedonantoja ja lainsäädäntöä, mitä tulee julkishankintoihin ja millaisia välineitä tähän liittyy, no silloin saa kyllä sellaisen käsityksen, että oikeusvarmuutta puuttuu. Ja yksi Asia, josta minä haluaisin keskustella kanssanne, on se, että komissiolta tulisi vaatia parempaa koordinointia, mitä tulee julkisiin hankintoihin. Pitää olla selkeät vastuusuhteet ja mielestäni sisämarkkinoilla on tässä myöskin roolinsa, jotta meillä on kunnollista oikeusvarmuutta. Kunnista olen kuullut, että kun tehdään tarjouskilpaisuja, kolmannes niistä liittyy oikeudelliseen neuvontaan, ja sitten sisäiset kustannukset kunnissa nousevat, mikäli oikeudellista varmuutta ei ole riittävästi. Ja siksi on tärkeää, että vaadimme tähän lisää selkeyttä. Sitten on ongelma, josta myöskin pitää puhua, eli vihreät hankinnat. Siellä on paljon erilaisia kansallisia, eurooppalaisia, alueellisia ja myöskin kansainvälisiä käytänteitä. Ja se tietysti johtaa siihen, että tässä on sirpaloitumista, ja sitähän me tietenkään en halua. Me haluamme herättää innovaatiota, ja meillä pitää olla enemmän harmonisointia näiden kriteerien ja merkintöjen osalta. Ja yksi tärkeä kysymys on, mitä komissio voi tehdä, jotta myöskin kansainvälisesti voitaisiin käyttää näitä merkintöjä ja miten niistä voitaisiin sopia, eli miten kriteerejä voidaan harmonisoida. Ja sitten vielä, pitäisikö perustaa tietopankkeja, jotta julkiset hankkijat voivat verrata näitä merkintöjä ja näin oikeusvarmuus olisi edelleen vahvempi. Eli meillä on näitä puutteita, näistä pitää vielä keskustella ja myöskin komission täytyy käsitellä näitä asioita, jotta saamme enemmän aikaan oikeusvarmuutta ja oikeudesta selkyyttä julkisten hankintojen osalta. Eli nämä ovat minun painopistealueeni kuulemisessa ja tässä mietinnössä varmaankin voimme tällä tavalla edetä tämänhetkisestä tilanteesta, eli julkiset hankinnat. Ja sitten vielä jo nyt tässä rahoituskriisissä on käynyt selväksi, että julkiset hankinnat jo pystyvät elvyttämään taloutta julkisen hankinnoin, mutta silloin tietysti tarvitaan yksinkertaisia menettelyitä, oikeudellista selkeyttä, oikeudellista varmuutta, ja tässä pitää vielä tehdä työtä thank you very much indeed. Kiitos Roa Ryyli tästä hyvin kattavasta näkemyksestä. Minä ja muut varmaan tulemme lisäämään tähän omat, omat panoksemme tähän tärkeään mietintöön. Ensin herra Engel EPPstä. Merci, monsieur le président. Je me réjouis. Kiitos. Minä myöskin olen iloinen siitä, että pikkuhiljaa varjoesittelijät voivat yhdessä tavata esittelijän ja ryhtyä käymään näkemysten vaihtoa, joka on välttämätöntä työn viimeiseksi päätökseen. Se, mitä Roa Ryle sanoi sen suhteen, että tässä mietintöluonnoksessa siitä jo tässä vaiheessa löytyy täysin olennaisia asioita ja aivan erityisesti tämä oikeus, turvallisuuskysymys, oikeusvarmuuskysymys, koska oli kysymys julkisviranomaisista tai taloudellisista toimijoista, jo, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin, niin tämä on yksi niistä solmukohdista tällä hetkellä – ja saattaa ehkä kuulostaa hassulta tässä vaiheessa, mutta he toivoisivat, että nyt ei laadittaisi uutta lainsäädäntöä, vaan keskityttäisiin siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä selkeytettäisiin ja sen sovellusalaa laajennettaisiin. Tämä pätee hyvin monelle alalle ja tämä on tiiviissä yhteydessä tämän pehmeän lainsäädännön kanssa ja kaikkien niiden suuntaviivojen kanssa, jota me olemme saaneet ja jotka eivät välttämättä sovi yhtä näiden hyvin tiukkojen ja konkreettisten sääntöjen kanssa jotka liittyvät hyvin käytäntöihin ja jotka olisivat toivottavia, mutta niitä ei voida kuitenkaan yleistää, koska sitten olisimme tilanteessa, jossa kukaan ei enää ymmärtäisi näitä käsitteitä, joista on kysymys. Olen tavannut edustajia, jotka ovat sanoneet, että tavat ovat nyt ankkuroituneet sillä tavalla, että tietynlainen terminologia esimerkiksi ekologisissa tarjouskilpailuissa – siellä käytettiin julkisen viranomaisten taholta sellaista terminologiaa ilman, että he tajusivat, mistä tässä oli kysymys. Ja sitten taloudelliset toimijat ovat ryhtyneet käyttämään tätä samaa terminologiaa, koska he haluavat saada näitä sopimuksia. Ja vain se seikka, että terminologia, molemmat osapuolet käyttävät samaa terminologiaa, tietävät mistä on kysymys, niin tästä huolimatta sitten tehdään sopimuksia. Ja sitten tietenkin puutteita siitä varmaan syntyy. Minulla on sellainen olo, että tämä oikeusvarmuuskysymys on täysin välttämätön tässä tämänhetkisessä menettelyssä. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulisi tarkastella näitä uusia ulottuvuuksia, mitä tulee ekologiaan ja myöskin siinä mielessä, että me haluamme talouden toimintakykyä parantaa. On yrityksiä, joilla on sitten toisenlaisia ongelmia, jotka ottavat meihin niistä yhteyttä. PK-yrityksiä ja nekään eivät näyttäisi vastustavan sitä, että tätä ekologisuutta painotettaisiin tarjouskilpailussa ja hekin voisivat sitten osallistua näihin, jos perusta olisi selvä ja samanlainen kaikille. Sitten mitä tähän ensimmäiseen näkemysten vaihtoon tulee, siis ensimmäinen muodollinen näkemysten vaihto sen jälkeen, kun prosessi lähti liikkeelle, niin odotan innolla, että sitten seuraavaksi voimme tavata pienemmässä muodostelmassa esittelijän kanssa. Kiitos. Dankeschön, Herr Präsident. Äh, ich darf nochmals... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vielä haitella Vernion puolesta, joka ei voi olla junalakon takia täällä paikalla. Minä sosiaalidemokraattina en halua tätä nyt kritisoida, koska lakko-oikeus on tärkeä oikeus. Kiitos siitä, että Vernio antoi myös kirjallisen esityksen, mutta ennen kuin luen hänen tekstinsä jälleen ranskaksi, kiittäisin edustaja Rylleä henkilökohtaisesti hänen vastaan. Mielestäni te ajattelette sinne tärkeitä seikkoja. Ja minun ryhmäni pitää tervetulleena myöskin ehdotuksia kuulemisiksi. Toivon ryhmän nimissä, että nämä toteutuvat. Tärkeää aluksi olisi myöskin sanoa, että meidän pitää toimia Lissabonin sopimuksen luomissa puitteissa. Ja meidän täytyy käyttää hyväksemme täysin – saavutukset siellä. Esimerkiksi kunnallinen itsehallinto, oikeus, tuen teitä täysin ja pöytäkirja perusolosta on myöskin tärkeä. Näin olemme saaneet poliittisesti uusia välineitä käsitellä näitä kysymyksiä. Voin pidä, pitää vain tervetulleena sitä, että nämä asetetaan nyt etualalle. Tämä on hyvin tärkeää, koska uusi sopimus pitää saada elämään. Ja on tärkeää, että teemme sen oikein. Aivan oikeana pidän myös sitä, mitä sanoitte oikeusvarmuudesta. Tässä yhteydessä jälleen tämä soft law, monet tiedonannot, monet poliittisen lähestymistavan muodot, komission työn muodot. Ja ajattelen tässä myöskin sitä, että Euroopan komissio halusi tähän järjestössä, että otan huomioon Lissabonin sopimus ja sen, mitä Euroopan yhteisön tuomioistuin on antanut selventävinä päätöksinä. Tämä on varmasti hyvä asia ja te olette varmasti hyvä henkilö esittelemään tämän. Luen nyt, mitä kollegani vielä halusi lisätä tähän keskusteluun. Totta kai hän on pohtinut näitä aiheita myös. Ranskaksi siis. Je me réjouis de pouvoir olen iloinen, että voin tehdä työtä tämän oma aloitemietinnön kanssa, Ryylen kanssa. Uskon, että hänen kanssaan voimme löytää todellista täydentävyyttä. Tiedän, että esittelijämme haluaa pitää kiinni sosiaalisista ja ympäristökriteereistä, kun puhutaan julkisista hankinnoista. Kyse on keskeisestä kysymyksestä, joka on minulle erittäin tärkeä. Ja myöskin haluaisin, että muita asioita käsitellään tässä mietinnössä – ja uskon, että Ryyle ja kollegamme uskovat, että näitä ongelmia kannattaisi käsitellä tässä mietinnössä. Minusta on tärkeää ottaa enemmän huomioon eri alueiden erityistarpeet ja julkisviranomaisten tarpeet eri valtioissa. Ja eurooppalaisen lainsäädännön ei pidä harmonisoida tarpeellista enempää paikallisia tapoja, mikäli ne noudattavat yhteisiä sääntöjä. Eilen kävimme keskustelua ja meillä täytyy miettiä erityissääntöjä, mitä tulee maksuviiveisiin näissä menettelyissä. Ja vaikuttaa, että maksuviivästymiset julkisviranomaisten taholta voivat vaikuttaa tuhoisasti erityisesti PK-yrityksiin. Kuitenkin on varottava, että tällaiset säännöt eivät luo liian suurta taakkaa julkisviranomaisille – ja tätähän korostettiin eilen. Viimeinen kohta, jonka haluaisin otettavan huomioon, on minulle erityisen tärkeä. Kyse on siitä, että otetaan huomioon sosiaalipalveluiden ja yleisöllisten palveluiden erityispiirteet. Tällaisten markkinoiden muuttaminen ei voi noudattaa samoja sääntöjä kuin normaalit markkinat. Kvalitatiivista ulottuvuutta on vaikea mitata. Se on tärkeää näiden palveluiden osalta, ja sen pitää olla prioritaarinen asia. Tässä siis muutama asia, joita voisimme pohtia eteenpäin ja toivottavasti voimme näistä keskustella vielä tämän mietinnön puitteissa. Kiitos. Thank you very much uh, Suurkiitokset Roa Gebhard ja kiitokset myöskin Bernadette Verniolle. Ja hän varmaankin tulee olemaan hyvin aktiivinen koko tässä prosessissa. Herra Kreutzmann sitten Alderyhmästä. Herr vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidämme hyvänä sitä, että kollega Ryle on puuttunut tähän aiheeseen. Hän jo totesi, että julkiset hankinnot liittyvät kehitykseen ja että tähän asiaan pitää aina puuttua uudelleen, koska tässä tapahtuu paljon muutoksia. Mikä sitten tämän keskustelun tavoite on? No julkisten hankintojen osalta meidän on huolehdittava siitä, että kilpailu on reilua eri yrittäjien välillä, kun tehdään näitä julkisia tarjouskilpailuita. Ja niitä pitäisi tehdä kohtuullisin hinnoin kunnille. Myöskin byrokratia, kustannuksia tulee välttää. Ja Ryyle jo puhuikin siitä, että meidän täytyy miettiä sitä, miten voisimme käyttää sähköisiä tarjouskilpailukeinoja, jotta voimme toimia kustannustehokkaammin kunnissa. No, siellä on tietenkin paljon eroja, mutta siellä on hyvin paljon vajavaisuuksia ja aina voidaan huomata, että kunnallishallinnossa on hyviä tarjouskilpailuja myöskin sähköisesti, mutta on myöskin kunnallisvaltuustoja, joissa sähköisiä menetelmiä ei vielä käytetä. Ja niille yrityksille, jotka haluavat käyttää näitä sähköisiä tarjouskilpailumenettelyjä, se on ongelma, koska tietysti silloin erilaisia kustannuksia aiheutuu ja viime kädessä kuntien pitää vastata näistä kustannuksista, mikäli byrokratiakustannuksista tulee näin korkeat ja silloin tietenkin yritykset lisäävät sen sitten loppuhintaan. Mutta me teemme tässä nyt yhteistyötä ja olen iloinen kaikesta siitä, mitä Ryyli on ehdottanut. Se selkeyttää asemaan ja sitten voimme katsoa, onko sitten vielä muutamia kysymyksiä, joita voisimme keskustelussa ottaa mukaan. Did you want to go on speaking this, Mrs. Vander? Mrs. Vander Rova Weiler myöskin lisätään listalle. No niin, kiitos. Nyt pistän päähäni hatun varjoesittelijänä, koska koko tämä julkishankinta-asia on sellainen, jossa olen itse ollut hyvin syvällisesti mukana kollegojen kanssa ja Minun mielestäni tämä on täysin olennainen ulottuvuus tämän valiokunnan työtä ja olen iloinen siitä, että Roa Ryyle suostui tämän mietinnön tekemään, koska hän on juuri se oikea pätevä henkilö tämän tekemään ja tässä nimenomaan puhutaan siitä työstä ja sen työn sovellusalasta ja tyylistä, jota me tulemme seuraavan viiden vuoden aikana tekemään, koska on asioita, jotka varmasti tulevat esiin. Ehkä muutama lisäkommentti omalta taholtani liittyen aiheisiin, jotka minun mielestäni ovat aivan erityisen innoittavia. Te mainitsitte jo kollegojen mietintöjä, aivan erityisesti Roa Weilerin mietinnön, mutta äh, ette maininneet Haberin mietintöä, jossa puhutaan äh, vapaasta kilpailukykyisestä julkishankinnasta ja innovaatiosta. Teillähän oli tässäkin tärkeä rooli, eli tässä nyt hieman kiusaan teitä siitä, että te unohditte tämän mainita. Mutta olen sitä mieltä, että kun me haemme uusia työpaikkoja ja innovaatioita, niin tämä on todellakin väline, jota ei ole vielä käytetty, ja se olisi kuitenkin käytettävissä Eli toivon mukaan näitä suosituksia otettaisiin käyttöön ja tässä olen valmis tekemään yhteistyötä. Ja sitten äh, Engelin ja Kroismanin ja muiden kommentit siitä, kuinka tärkeää on ottaa pk-yritykset julkisiin hankintoihin mukaan. Minun mielestäni tämä on monissa jäsenvaltioissa todellinen ongelma, johon meidän tulisi puuttua. Yleinen pääsy monissa maissa, aivan erityisesti omassa maassani, on hyvin hankalaa, koska byrokratia on niin raskasta ja menettelyt ovat niin monimutkaisia. Meidän tulisi kannustaa pk-yrityksiä. Ja sitten toinen aihe, josta halusin puhua, en ole aivan varma mainitsitteko te sen aivan erityisesti liittyy tähän muutoksenhakudirektiivin täytäntöönpanoon. Tämä on tärkeä ehdotus, jonka me teimme aikaisemmin. Ja jälleen kerran tämä liittyy siihen, että yrityksille annetaan sellainen olo, että tämä prosessi on asianmukainen ja että heillä on mahdollisuus muutoksen hakuun, jos he ovat sitä mieltä, että julkisia hankintoja ei ole suoritettu asianmukaisella tavalla. Ja minun mielestäni sitten viimeinen kommenttini liittyy hiljattaiseen Ruotsin vierailumme, joka oli hyvin hyödyllinen matka ja me kävimme siellä kilpailuviranomaisten pakeilla ja Ruotsin kilpailuviranomaiset sanoivat meille, että me myöskin olemme vastuussa julkisista hankinnoista Ruotsissa, koska meidän mielestämme tämä on täysin olennainen osa kilpailukykyisiä markkinoita ja sitä, että tarjotaan vaihtoehtoja kuluttajille. Ja minun mielestäni se, että julkiset viranomaiset otetaan mukaan siihen tapaan, jolla jäsenvaltioissa julkisia hankintoja tehdään, niin se on erittäin hyvä ajatus. Ehkä me voisimme pitää näitä jonkinlaisina puitteina tuleville työllemme ja tässä mielessä tämä julkinen kuuleminen, jonka me haluamme järjestää, se tulee olemaan tärkeää ja annan sitten Roa Ryylelle myöhemmin mahdollisuuden käydä tämän kuulemisen aikataulun läpi. Tämä oli minun puheenvuoroni viimeisenä varjoesittelijänä ja sitten sitten puheenvuoroa ovat pyytäneet eh, herra Schwab ja Roa Weiler. Eli ensin herra Schwab ja hänen jälkeensä Roa Weiler ja sitten Wiedner komissiosta. Ensin herra Schwab. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen samaa mieltä täällä sanotusta. Edustaja Ryyle on todella esittänyt järkevää aikataulua. Me olemme koordinaattorina jo puhuneet tästä – ja todella Lissabonin sopimus on tärkeä, kun se tuo uudistuksia kunnalliselle tasolle. Ja tässä pitäisi nyt katsoa uudistusten yksityiskohtia. Siksi keskittäisin puheenvuoroni muutamaan kohtaan. Paljon täällä on jo sanottu tänään, kuten totesin. Yhteisöjen tuomioistuimen päätökset Hampurin puhdistuslaitoksen päät- yhteisön päät- tuomioistuimen päätöksestä. Tässä oli ihan myönteisiä seikkoja, mitä tulee kuntien mahdollisuuksiin ennakoida, missä muodossa halutaan hoitaa, minkä rakennelman mukaan tehtäviä tulevaisuudessa. Tämä päätös tuli kuitenkin hiukan yllättäen odottamatta ja katsotaan nyt sitten, miten tämä päätös tukee sisämarkkinoita. Toisaalta edustaja Ryyli on aivan oikeassa aiheessa, jonka muutkin ottivat esiin, kun pohditaan sitä, miten kunnallinen taso voi sopeutua niihin oloihin, jotka syntyvät EUn takia. Aina ei ole kyse hyvin yksinkertaisesta asiasta. 30 prosenttia, edustaja Ryyle sanoi, että tämä koskee kuluu tietojen saamisen lainsäädännöstä. Ei kai eurooppalainen lainsäädäntö ihan näin monimutkaista ole, eiköhän kyse ole siitä, että neuvoa tarvittiin niin paljon, koska pätevyyttä ei ollut riittävästi kuntatasolla. Siksi olisi tärkeää, että kunnan tasolla opitaan lisää niin, että lisäkustannuksia tarvitaan. Näin vain tiedetään, miten julkisia hankintoja hoidetaan eu mukaan. Tässä oli tarjouskilpailujen sosiaalipoliittiset ulottuvuudet. Edustaja Gebhardthan tästä asiasta puhui. Ryffert tuomioistuimen päätös on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja olisi hyvä vielä keskustella siitä, mitkä ehdot oikeutetusti voidaan kirjata tarjouskilpailuihin, kun julkisista hankinnoista puhutaan. Minusta ei mitään ongelmaa ole siinä, että vähimmäispalkkavaatimuksia kansallisella tasolla on kunnioitettava, mutta kyllä tällä yhteisön tuomioistuin päätöstä, niin voidaanko tässä ottaa huomioon myöskin muunlaiset säännöt, jotka ovat hankalasti ymmärrettävissä, kun tarjous tulee toisesta jäsenvaltiosta. Näistä asioista on keskusteltava. Varmasti meillä on mielenkiintoisia keskusteluita vielä luvassa. Olen iloinen siitä, että edustaja Ryyle tekee tässä niin johdonmukaista työtä. Varmasti mietintö voidaan hyväksyä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kiitos. Uh, Mrs. Weiler. Frau Weiler. Ja, <clears throat> Frau Rühle, Sie können... Niin, Ryle, voitte varmaan kuvitella, että tämä lähestymistapa, jonka te esittelitte ensimmäisessä keskustelussa, olen siitä samaa mieltä ja voin sitä tukea. Ja myöskin ryhmäni tukee tätä, kuten Gebhard totesi. Me saitte meiltä vihreää valoa tehdä työtä juuri tähän suuntaan. Mutta pari täydennystä vielä. Ensinnäkin se, mistä Schwabkin puhui, ei ole mitenkään automaattista, että eurooppalaiset direktiivit, jotka liittyvät byrokraattisiin kustannuksiin kansallisella tasolla, no se on tietysti yksi syy, mutta ei ainoa. Ja minullakin on se käsitys, että uudet virkamiehet kunnallistasolla, myöskin Saksalla, heilläkin on välillä oikeuksia, vaikeuksia. Eli kansallisella tasolla on nyt tarpeen yksinkertaistaa yleisesti näitä asioita. Näin ei käynyt viime lainsäädäntökaudella, mutta toivottavasti se onnistuu nyt. Mielestäni on ikävää, ja myöskin kansallisella tasolla ei pelkästään Saksassa, vaan myöskin Italiassa, myöskin Ranskassa tätä tapahtuu. Eli hyvin ihmeellisiä päätöksiä tulee tuomioistuimesta, eli tämä Hochtief-tapaus ja Köllin messut. Tuomioistuin on päättänyt tehnyt päätöksiä, jotka ovat aiheuttaneet levottomuutta kunnissa, koska nyt monia asioita pitää kehittää, tehdä uusiksi. Eli tällaista pitää välttää, meidän pitää selkeyttää yksinkertaista asioita. Ja siksi kansallisten parlamenttien ja parlamentin asiantuntijoiden kanssa pitää myöskin olla yhteydessä, ehkä myöskin tässä kuulemisessa, ehkä pari maata, ei sen tarvitse aina olla Saksa, voisi olla joku muukin maa, mutta silloin kun on jotain erityisongelmia, kanssa, niin meidän pitäisi toimia näin. Sitten on vielä neljäs esittelijä, Malcolm Harbour, unohtunut, eli sympaattinen ranskalainen, joka puhui näistä oikeusväline Niin, Fryto, hän se nimi oli. Niin kiitos. En nyt muistanut nimeä. Eli se on tärkeä osa tätä keskustelua, ja siksi halusin senkin nyt ottaa tässä esiin. Sitten ensimmäisessä keskustelussa puhumme jo näistä kriteereistä, ekologiset, sosiaaliset kriteerit, mutta minua kiinnostavat myöskin nämä muut kymmenen kriteeriä, mitä niillä on nyt käynyt. Aikaisemmissa direktiivissähän ne lyötiin lukkoon. Ja tietysti puhutaan näistä sosiaalisista ja ekologisista kriteereistä, ne ovat tärkeimmät tietysti, mutta muutkaan eivät ole ihan merkityksettömiä. Sitten meillä pitäisi olla ensimmäisiä merkkejä siitä, mitä on otettu käyttöön, eli kilpailu, dialogi Hessenissä on käytetty hyvin paljon varoja tähän ja keskusteltu tästä pilottihankkeesta. Mehän tuimme tätä aikanamme, että tämä kilpailudialogi saadaan aikaan, ja nyt olen kuullut, että se myöskin toimii. Mutta se, mitä me halusimme, se oli se, että kansalaiset olisivat enemmän mukana päätöksenteossa, niin että päätökset eivät synny vain jossain kolmen ja neljän hengen eliitin kesken. Sitähän me emme halua. Sitten komissio on ilmoittanut, että se haluaa yksinkertaistaa tarjouskilpailumenettelyjä nyt nimenomaan tämän rahoituskriisin aikana. Se olisi tietenkin mielenkiintoista nähdä, millaisia tuloksia tästä voidaan nähdä, ovatko ne myönteisiä, voidaanko niitä jatkaa vai voidaanko sen pohjalta tehdä tulevaisuudessa työtä. No tässä nyt oli aika paljon asioita. Kaikkea ei tarvitse ottaa mukaan mietintöön, mutta ehkä nyt pari asiaa voitaisiin ainakin ottaa mukaan sitten kuulemistilaisuudessa. Very much indeed. Suurkiitokset, Roy Weiler. Ja kiitos myöskin siitä, että olette sitoutunut tähän asiaan. On paljon ihmisiä, joita asia kiinnostaa, eli työ, yhteistyö tulee olemaan varsin mukavaa. Herra Wittner komissiosta, pyytäisin teitä puhumaan suht lyhykäisesti, koska meillä on, me olemme aikataulusta jäljessä, mutta meillä tulee olemaan mahdollisuuksia näkemysten vaihtoon myöhemmin. Ja sitten lopuksi puheenvuoron saa Roa Ryyle yhteenvetoa varten, niin sitten siirrymme Rova Sartorin asian käsittelyyn. Herra Wittner. Kiitos puheenjohtaja. Esitän asiani lyhyesti. Tässä mietinnössä keskitytään kahteen pääasiaan. Yhtäältä tämä johdonmukaisuus ja suhde julkishankintojen ja muiden politiikkojen välillä, esimerkiksi ympäristö, innovaatio, yhteiskuntapolitiikka – ja tämä on yksi sellainen asia, jossa me tiedämme, että tässä on paljon aloitteita, joita tulee ei ainoastaan meidän pääosastoltamme, vaan myöskin muilta pääosastolta. Ja me haluaisimme, että me laatisimme jonkinlaisen ohjeistavan asiakirjan ensi vuonna, josta löytyisi kaikki olennainen, kaikki se, mitä pitää kunnioittaa. Annettaisiin tällaista yleistä ohjausta viranomaisille, koska me tiedämme, että tässä on ollut tietynlaista sekaannusta, koska asiakirjoja tulee hieman joka suunnalta. Toinen tärkeä asia tässä on tapaoikeus, joka kehittyy aika lailla nopeasti tällä hetkellä aivan erityisesti julkisessa yhteistyössä – me analysoimme parhaillaan tätä tapausoikeutta ja me eh, pyrimme laatimaan siitä sellaisen tulkinnan, joka sitten myös tuo selkeyttä viranomaisille. Eli nämä ovat niitä, joita me voimme tällä haavaa tarjota ja me tarjoamme sitten lisäksi sitä, että me tulemme tekemään teidän kanssa niin paljon yhteistyötä kuin vain haluatte. Kiitos. Kiitos. Kiitos herra Widner ja todellakin odotamme innolla tätä yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Rova Ryyle sitten loppupuheenvuoro ja kommentteja aikataulun ja muuhun liittyen. Puhun ihan lyhyesti. Sanoisin kaikille varjoesittelijöille, että minulla tässä on nelisen sivua ihan vain puitteet antaakseni. Eli tässä pitää keskittyä tärkeimpään neljä sivua tässä rajana – kuuleminen todella tärkeä asia. Silloin voimme kuulla monia asioita. Oikaisudirektiivi määräaikahan ei ole kulunut vielä umpeen. Siksi tässä pitää vielä odottaa. Siis tässä ei ole vielä määräajat kuluneet umpeen. Voin sen mainita lyhyesti, mutta en voi vielä vetää johtopäätöksiä, vaan keskityn näihin kahteen asiaan, jotka komissiokin on maininnut – mutta varmasti pian voimme varjaesittelijöiden kanssa kokoontua ja valmistella tätä kuulemistilaisuutta yhdessä. Ja sitten teen luonnoksen ja te voitte sitten tietenkin esittää tarkistuksenne. Kiitos. Well, thank you very much indeed for your leadership. Kiitos tästä johtajuudestanne tässä asiassa ja haluaisin vahvistaa sen, että tämänhetkisen suunnittelun mukaisesti kuuleminen järjestettäisiin joko 25. tai 26. tammikuuta. Kollegoille toimitetaan tämä päivämäärä heti, kun se vahvistuu. Eli haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta ja sitten siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistalla, joka on hyvin tärkeä asia ympäristövaliokunnassa – toisin sanoen biosidituotteiden markkinoille tuominen ja käyttö. Ja olen aivan erityisen iloinen siitä, että roa Klaas on täällä paikalla. Hän on äh, asian esittelijä ympäristövaliokunnassa, eli toivottaisin hänet tervetulleeksi. Ja sitten myöskin meidän oma esittelijämme tässä asiassa, roa Sartori, joka johtaa tätä lausunnon laatimista. Eli yhteistyö kahden valiokunnan välillä on hyvällä tolalla. Tässä tärkeimpänä on se, että komission tulisi antaa meille yhteenveto vaikutusten arvioinnistaan. Tehän tiedätte, että tämä nyt on rutiinitomaista toimintaa meidän valiokunnassamme ja olen iloinen, että Rova Sartori pyysi tämän toteuttamista myöskin tässä asiassa. Eli ehdottaisin, että antaisimme ensin puheenvuoron komissiolle, että se esittelee meille tämän vaikutusarvioinnin. Sen jälkeen esittelijä saa puheenvuoron ja sen jälkeen muut puhujat. Rouva Chantal Bretsi, toivon mukaan nyt äänsin teidän nimenne oikein. Hän on pääjohtaja ympäristöpääosastolla. Hän esittelee tämän vaikutusten arvioinnin kansioissanne teillä on yhteenveto tästä vaikutusten arvioinnista viiden sivun mittainen, mutta tämä kertomus kokonaisuudessaan, joka on noin 80 sivun pituinen, niin se löytyy, on myöskin saatavilla, jos kollegat sen haluavat, mutta se on saatavilla vain englanniksi, mutta arviointi ilmeisesti on sitten kaikilla kielillä. Eli jos meidän täytyy vielä viitata näihin tietoihin, niin se voidaan tehdä, mutta tiedän, että esittelijä kyllä osaa tämän, tietää tämän asiakirjan. Eli Roa Brecci. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Te melkein lausuitte nimenään, se on Bridge, mutta kiitoksia nyt kuitenkin. Kiitoksia myöskin Sartorille. Sitä hän on laatinut lausunnon tästä tärkeästä ehdotuksesta. Ja olen iloinen myöskin siitä, että Klaas on tällä paikalla. Eli nopeasti mikä, siitä, mikä on tämän ehdotuksen tarkoitus. Eli ensinnäkin meidän täytyy pitää mielessä, että meillä oli direktiivi kahdeksan vuotta tästä samasta aiheesta, ja täytäntöönpano on ollut osittain korrektia tai tyydyttävää ja osittain hyvinkin suuri pettymys ja tehotonta. Ja se myönteinen osa liittyy siihen, että sillä siinä on terveys- ja ympäristötavoitteita, jotka ovat auttaneet. Tietyt aineet on vedetty nyt pois markkinoilta. Ja nyt me tiedämme paljon enemmän, minkä tyyppisiä biosiidituotteita on tällä hetkellä markkinoilla. Näitähän ei ennen tiedetty ja jotkut jäsenvaltiot eivät ole ottaneet käyttäneet minkäänlaista sääntelyä biosiidien osalta, eli ne vain pantiin markkinoille noin vain. Eli biosiididirektiivi, joka on ollut voimassa kahdeksan vuotta, on vaikuttanut myöskin myönteisesti, mutta samalla olemme todenneet, että kustannukset ovat liian korkeat, tehottomuutta on paljon, ja erityisesti kustannukset ovat liian korkeat, koska monet yrityksistä tällä alalla – ja erityisesti ne, jotka tuottavat näitä biosidilopputuotteita. Monissa tapauksissa kyse on pk-yrityksistä ja taas ne yritykset, jotka tuottavat näitä aktiivisia ainesosia, useimmiten ovat isompia yrityksiä. Ja me halusimme ottaa huomioon nämä korkeat kustannukset ja tehdä eurooppalaisesta, lainsäädännöstä tehokkaampaa – jotta tietysti voimme suojella terveyttä ja ympäristöä ja myöskin, jotta voisimme auttaa teollisuutta markkinoimaan tuotteita, jotka ovat turvallisia. Niin kuten sanoin, meillä on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin haluamme alentaa näitä noudattamiskustannuksia. Tällä hetkellähän ne johtuvat näistä tietovaatimuksista, tiedon välityksen pakollisuuden puuttumisesta – ja tietysti pk-yritysten asemasta. Ja sitten toinen tavoite on se, että edelleen parannamme ympäristön ja terveyden suojelua. Tämänhetkisessä direktiivissä on porsaanreikiä, jotka on tukittava. Ja yksi silmienpistävä esimerkki, josta on puhuttu lehdistössäkin noin vuosi sitten. Eli tapaus oli seuraava. Silloin kun on kuluttajatuote, jota on käsitelty biosiidituotteilla Euroopan markkinoilla, tällaisia kuluttajatuotteita voi laittaa ainoastaan, mikäli biosiidituote on hyväksytty. Mutta jos nämä kuluttajatuotteet tuodaan Euroopan markkinoille muualta, tällä hetkellä ei ole mitään keinoa valvoa sitä. Ja on ollut pari, no useampikin, mutta tämä liittyy esimerkiksi sohviin ja kenkiin, joita oli tuotu EUn ulkopuolelta. Ja niissä oli, niitä oli käsitelty näillä tuotteilla ja ne aiheuttivat kuluttajille palovammoja ja muita vammoja. Ja tuhannet kuluttajat joutuivat tämän takia sairaalaan Isossa Britanniassa ja Ranskassa muistaakseni. Eli tätä, näitä kutsutaan käsitellyiksi tuotteiksi tässä ehdotuksessa. Eli tämä nyt oli yksi esimerkki siitä, miten uudessa ehdotuksessa haluamme suojella terveyttä ja tietysti myöskin ympäristöä. Sitten toinen tavoite, eli kustannusten alentaminen. Vaikutusten arvioinnissa tietenkin puututtiin moniin poliittisiin vaihtoehtoihin ja siitä käy selvästi ilmi, että kaikissa tapauksissa kustannuksia voidaan vähentää, paitsi, kuten juuri sanoin, näiden käsiteltyjen tuotteiden osalta. Niiden osalle tulee uusi sääntö, eli siellä pitää merkitä ne kuluttajatuotteet, ja siihen on merkittävä, että niitä on käsitetty biosiilituotteilla. Eli tässä on merkintävelvollisuus, jota tällä hetkellä ei ole, mutta me katsomme, että se on tarpeen, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja lisätä tietoutta erityisesti niiden osalta, joilla on allergioita. Mutta näiden sohvien osalta ja näiden kenkien osalta kyse ei ollut siitä, että ihmiset olisivat olleet erityisen allergisia, vaan kuluttajat saivat näitä vammoja, kun he istuivat sohvalla tai käyttivät näitä kenkiä. Eli tämä nyt on ainoa kohta, joissa kustannukset tulevat nousemaan, ja muissa asioissa kustannukset tulevat laskemaan ja tehokkuus tulee paranemaan. No, ehkä kolme esimerkkiä tästä. Ensinnäkin parempi tehokkuus, joka liittyy kustannusten alenemiseen, liittyy siihen, että on enemmän yksityiskohtia tästä lupamenettelystä näiden tuotteiden osalta. Ja on enemmän aikatauluselityksiä. Ja yksi esimerkki, joka mielestäni on tällä hetkellä silmiinpistävä tässä direktiivissä. Ei ollut mitään määräaikaa jäsenvaltioille hyväksyä tämä lopputuote. Eli jos yrityksellä on vanhoja tietoja ja se on tehnyt nämä arvioinnit, yritys ei välttämättä tiedä, milloin tuote tulee hyväksytyksi. Eli se nyt ei ole kovin hyvä hallinnon tehokkuuden kannalta, mutta ei myöskään teollisuuden kannalta, koska siellä ei voida suunnitella markkinointistrategiaa tällaisissa tapauksissa. Eivätkä myöskään tutkijat ja ne, jotka tekevät sovellettua tutkimusta, eivät tiedä, mikä on todennäköinen aikataulu. Eli tämä on yksi esimerkki, ja tietysti on paljon muitakin, joista voimme puhua yksityiskohtaisemmin, mikäli haluatte. Sitten oli myöskin järjestelmä, jolla halutaan parantaa tehokkuutta, eli keskitetty järjestelmä tuoteluville. Meillä on samantyyppinen järjestelmä, eli jäsenvaltiot voivat antaa näitä lupia tietyin aikatauluin, mutta myöskin on annettu mahdollisuus sille, että tuotte voi mennä keskitettyyn menettelyyn, eli silloin se käsitellään Helsingin virastossa, ja siellähän jo käsitellään kemiallisia tuotteita, ja tarkoituksena on tietysti parantaa näitä mittakaavaetuja. Ja tämä lupamenettely nopeuttaa tätä järjestelmää. Ja me ehdotimme, että se rajoitettaisiin pienen riskin tuotteisiin, koska tällä tavalla voidaan parantaa järjestelmää ja myöskin pienet yritykset voisivat keskittyä vaarattomiin innovatiivisiin tuotteisiin. Ja myöskin on ehdotettu, että tämä koskisi kaikkia tuotteita, joissa on uusia ainesosia, joita tulee tulevaisuudessa markkinoille. Sitten toinen elementti, joka on tärkeä, ja jäsenvaltiot voivat jatkaa tuotteiden lupamenettelyä kansallisella tasolla, ja me olemme vahvistaneet vastavuoroista tunnustamista, jotta yritykset voisivat edelleen hyötyä sisämarkkinoista. Eli mikäli yksi jäsenvaltio antaa luvan jollekin biosiirituotteelle, silloin toisten jäsenvaltioiden on hyväksyttävä se, ellei niillä ole hyvää perustetta olla tekemättä niin. Ja tietysti voidaan miettiä myöskin tuholaismyrkkysääntelyä. Siellähän tämä vastavuoden tunnustaminen on hiukan joustavampaa, mutta meidän pitää tehdä ero nyt kuitenkin biosiilien ja tuholaismyrkkyjen välillä. Biosiilien käytössä meillä on markkinat, jotka ovat erittäin monimuotoiset. On tuotteita, jotka voivat olla esimerkiksi desinfiointiaineita – tai esen, esen, esanssiöljyä. Eli nämä markkinat ovat paljon teollisemmat kuin vai esimerkiksi maantaloussuuntaiset. Ja joissain tapauksissa on puhuttu myöskin kasvimyrkyistä, joita käytetään kas- kaupungeissa ja puistoissa, mutta enemmän puhutaan teollisista tuotteista, joissa on hyvin vähe, paljon vähemmän paikallista piirrettä. Ja siksi olemme vahvistaneet vastavuoroista tunnustamista. Ja tämä kävi ilmi myöskin vaikutusten arvioinnista. Eli täten voidaan alentaa kustannuksia. Sitten vielä pari muuta esimerkkiä. No tietysti selkärankaisiin eläimiin liittyvien tietojen vaihto on pakollista. Sitten myöskin tietovaatimuksia on tehostettu ja jäsenvaltioiden on valmistettava, että kun yritykset tekevät tällaisia aloitteita, niiden ei tarvitse toimittaa kaikkia tietoja, mikäli tuoteista vaadi. Eli tämänhetkisessä direktiivissä pienen riskin lähestymistapa ei ole toiminut. Tarkoituksena oli vähentää byrokratiaa ja antaa yritykselle helpompi hyväksyntäjärjestelmä, mutta vain yksi tai kaksi tuotetta on hyväksytty tässä järjestelmässä kahdeksan vuoden aikana. Eli tätäkin tulee parantaa. Sitten myöskin ehdotimme harmonisoitua rakennetta näiden maksujen osalta, eli maksuja, joita käytetään kansallisella tasolla. Eli niihin on ehdotettu rakennetta, ei mitään tasoa. Ja tietenkin makut, maksut, joita käytetään keskitetyssä menettelyssä, meidän täytyy hyväksyä se komitologiassa, samoin kuin REACHin osalta, eli asetus, jossa määritellään nämä maksut. Ja Ehdotukseen on otettu mukaan periaate maksualennuksesta PK-yrityksille. No sitten vielä teksti muuttui direktiivistä asetukseksi. Halusimme poistaa tämän siirtymäajan ja myöskin halusimme vähentää hallinnollisia taakkoja. Ja tärkeää myöskin se, että on yhdenmukainen määräaikojen ja sääntöjen noudattamisjärjestelmä. Se on tärkeää, kun niitä näitä määritelmiä, määräaikoja, jotta yrityksillä on mahdollisuus käyttää sisämarkkinoita tehokkaammin hyväkseen. No, taisin nyt puhua jo aika pitkään, joten nyt olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Suurkiitokset. Oli erittäin hyvä, että veditte yhteen tämän hyvin kattavan arvion. Minun ainoa kommenttini olisi se, että tämä yhteenveto ei tee oikeutta sille työlle, jota vaikutusarvioinnissa on tehty. Ja tämä nyt yleensä on niiden yhteenvetojen luonne, joita me komissiolta saa. Ja kun luen teidän vaikutusarviointia, niin eikö käy selväksi se, että minkä vaihtoehdon te sitten loppujen lopuksi valitsitte. Eli ensimmäiseksi tämä tulisi selvittää, siis se selviää, jos lukee direktiivin. Ja sitten täällä on kaavioita, esimerkiksi sivulla 48, kollegatkin voivat tätä konsultoida, ja siellä aivan tehdään selväksi nämä säästöt ja kustannukset. Tämä tulee olemaan hyödyllinen, kun haetaan sitä tasapainoa kustannusten ja hyötyjen välillä. Mutta nämä nyt ovat tällaisia yleisluontoisia huomioita jos tälle saataisiin enemmän näkyvyyttä, niin se ehkä sitten parantaisi tilannetta. Mut, ja sitten lähetätte nämä yhteenvedot, sellaisia yhteenvetoja tälle valiokunnalle, jotka mahdollistavat sen, että me eh, saamme kaiken hyödyn tästä irti. Tämä oli minun kommenttini puheenjohtajana. Kuka muu nyt haluaa puheenvuoron? Klaas Sartori, kumpi teistä aloittaa keskustelun? Ehkäpä Rova Sartori, koska hän on meidän esittelijämme. Grazie Presidente. Alcuni, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minulla olisi tähän alkuun muutama alustava kommentti liittyen tämän ehdotuksen sisältöön. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen siitä, että me saamme asetuksen, aivan kuten komission edustaja tässä meille kertoi. Minun mielestäni tämän tyyppinen väline on se paras mahdollinen juridinen väline, jolla tämän tyyppisiin asioihin voidaan puuttua, koska se on suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa ja täten se auttaisi meitä hankkiutumaan eroon monista täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista. Eli tästä olen todella tyytyväinen. Sitten toiseksi Aivan kuten herra Haabrokin tässä jo sanoi tai sanoi siinä kirjeessään, jonka hän lähetti 22. heinäkuuta puheenjohtajakokoukselle. Tämä on asia, joka liittyy monenkin valiokunnan tehtäviin ja osa tehtävistä kuuluu meidän valiokunnallemme. Kaikkia yksityiskohtia ei nyt ole tässä pystytty ottamaan esille. Täten halusinkin toivottaa Roa Klaasin ympäristövaliokunnasta tervetulleeksi ja sanoa hänelle, että me olemme valmiita tekemään yhteistyötä, kun näistä aiheista keskustellaan. Me olemme jo itse asiassa kerran tästä keskustelleet ja tämä tehtävänjakokysymys on sellainen, josta tullaan täydessä mitassa jossakin vaiheessa keskustelemaan. Eli minä puhun tässä nyt sisämarkkinavaliokunnan esittelijänä ja äh, haluaisin sanoa, että haluan todellakin tehdä Rova Klaasin ja varjoesittelyiden kanssa tiivistä yhteistyötä. Tämä alkuperäinen äh, direktiivi vuodelta 1998 sen rakenteesta on pidetty kiinni, mutta tässä on tehty kuitenkin tarpeellisia parannuksia siellä, missä tarve sellaisia vaatii. Ja täten meidän täytyisi keskustella tässä vaiheessa tietyistä ulottuvuuksista ja minulla on sellainen olo, että on tiettyjä asioita aivan erityisesti, joita tulisi muuttaa. Eli minä tulen puhumaan näistä kohdista. Ensimmäinen näistä on aktiivisten aineiden listalta poistokriteerit, aivan kuten tässä ehdotuksessa ja sen artiklassa 5 sanotaankin. Tässä sanotaan, että tässä täytyy määritellä paremmin nämä asiat, jotta päämäärä saavutetaan – voidaan varmaankin löytää parempia keinoja, jotta nämä riittävät poikkeudet voidaan saattaa voimaan ja jotta sitä myöten sisämarkkinat toimivat paremmin ja kuitenkin kuluttajan suoja pidetään korkealla tasolla ja myöskin suojellaan eläimiä ja ympäristöä. Toiseksi toinen liittyy yhteisölupaan. Tässä ehdotuksessa puhutaan keskitetystä järjestelmästä luvanannolle Tämä on sellainen asia, josta itse olen iloinen, koska se takaisi nopeamman toiminnan. Se mahdollistaisi myöskin sen, että voisi konsultoida muita jäsenvaltioita näihin asioihin liittyen. Tästä olisi apua, koska vastavuoroinen tunnustaminen se joskus toimii kovin hitaasti. Eli minun mielestäni suhteessa siihen, mitä komissio tässä on esitellyt, niin se, että yhteisömenetelmää laajennettaisiin koskemaan myöskin muita kategorioita portaittain, mutta kuitenkin ennen vuotta 2023 tämä olisi minun mielestäni sellainen asia, joka nyt on ehkä hieman liian pitkä tämä aikataulu, eli tätä aikataulua tulisi harkita uudelleen. Kolmanneksi tutkimus ja innovaatio. Tämän asetuksen myötä on selvää, miten me haluamme tutkimusta puolustaa ja edistää. Kuitenkin artiklassa 46 tässä ehdotuksessa sieltä löytyy määritelmä siitä, miten kokeita ja tieteellisiä kokeita tulisi suorittaa. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia monenkin sektorin kannalta, aivan erityisesti silloin, kun ryhdytään puhumaan näiden menettelyjen kustannuksista. Jos me otamme huomioon ne säännöt, joita nyt aina sovelletaan silloin, kun on kysymys kokeista, testeistä ja innovaatiosta, niin meidän täytyy muistaa se, että kustannuksia täytyy, kustannukset täytyy pitää kurissa, jotta varmistetaan se, että me emme heitä kapuloita tieteen rattaisiin. Meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että tietyt bakteerit eh, voivat kehittää vastustuskykyä biosidituotteita kohtaan ja täten on välttämätöntä, että tutkimustakin tehdään. Sitten mitä tulee näihin eri eh, pohja-aineisiin, niin tässä minun mielestäni on tapahtunut parannusta, mutta en tiedä mikä mitä ovat ne kriteerit, jotta hyväksytään sellainen biosidituote, joka on jo osa jotakin pohja-ainetta. On myös hyvin tärkeää pohtia näitä aktiiviaineita, joilla on jo lupa, markkinointilupa. Eli tässä tarvitaan lisäselvennyksiä koskien niitä aineita, jotka eivät tällä hetkellä kuulu tämänhetkisen ehdotuksen piiriin. Sitten mitä tulee vastavuoroiseen tunnustamiseen, no tämä minun mielestäni on sellainen osa-alue, jossa parannuksia on tapahtunut, mutta suurin kompastuskivi tässä on se, että meillä ei ole riittävää kokemusta tämän tyyppisten menettelyjen toteuttamisesta – koska tällaista ei ole vielä viety päätökseen. Eli me tarvitsemme lisää yksityiskohtia, jotta me varmistamme sen, että tämä toimisi tehokkaammin. Vielä yksi osa-alue, jossa vaadittaisiin lisämääritelmiä, liittyy siihen, mitä vähäriskiset biosidit, mitä niillä tarkoitetaan tässä artiklassa 6. Siellähän puhutaan näistä kriteereistä, menettelyissä, mutta minun mielestäni tarvittaisiin parempia määritelmiä. Normaalit käyttöolosuhteet, niitä tulisi täsmentää, jotta tämä artikla voidaan määritellä asianmukaisesti. Sitten käsiteltyihin aineisiin ja sovellusalan laajentaminen. Me olemme sitä mieltä, että tämä on yksi tärkein syy siihen, miksi uudelleen laadintaan lähdettiin, lähdettiin. Ja olen iloinen siitä, että nämä käsitellyt aineet otetaan tähän mukaan, aivan erityisesti tässä artiklassa 47, jossa puhutaan etiketöintivaatimuksista tämän tyyppisten tuotteiden kohdalla. Siellä puhutaan myöskin niistä säännöksistä, joita on jo otettu käyttöön muidenlaisten aineiden kohdalla. Olen täysin samaa mieltä siitä, että jäljitettävyys täytyy taata tämän tyyppisten aineiden kohdalla aivan erityisesti silloin, jos ne ovat Euroopan unionin ulkopuolelta tuotuja tuotteita. Sitten mitä tulee vertaileviin arvioihin, näissä luvanannoissa. No sitten kun meillä on jonkun tuotteen kohdalta kokemuksia, no tässä haluaisin kuunnella, kuulla muiden valiokunnan jäsenten mielipiteet ja saada heiltä ehdotuksia, mitä tässä asiassa tulisi tehdä. Yksi asia, joka tässä tulee esille, liittyy biosidituotteiden markkinoille saattamiseen ja siihen aikaan, joka tarvitaan luvan saantiin. Tietenkin ihmiset voivat päättää toimivaltaisten viranomaisten päätöstä ilman, että he jättävät hakemusta, mutta he ovat niin kutsuttuja vapaamatkustajia ja minun mielestäni olisi hyvä ottaa mukaan tähän sellainen menettely, joka varmistaisi sen, että vapaamatkustajat eivät ryhdy käyttämään hyväksi niitä, jotka odottavat luvan saamista vaikkakin monissa tapauksissa kyseessä ehkä ovat PK-yritykset, koska PK-yritykset ovat niitä, joita Euroopan unionin täytyisi pyrkiä suojelemaan mahdollisimman pitkälti. Meillä on tässä tällainen tupla tavoite. Työ tässä tulee olemaan hyvin monimutkaista ja me tapaamme 25. ja 6. tammikuuta jotta me vaihtaisimme mielipiteitä ja sovimme. Määräaika tarkistuksille on 26. helmikuuta. Joka tapauksessa kun puhutaan menettelystä artiklan 50 alaisuudessa meidän työjärjestyksessämme, me voimme kyllä saada yhteistyön kautta tähän yksityiskohdatkin mukaan. Ähm, Kiitos tästä hyvin kattavasta analyysistä, Rosa Sartori. Uskoakseni me voimme eh, antaa teidän tehtäväksenne sopimukseen pääsyn näillä eri osa-alueilla, jotka meitä kiinnostavat. Ja mitä arviointiin tulee, niin nämä luvanantoon liittyvät muutokset ja ne asiat, joista Kuneva on puhunut ja joita komissio on tuonut esille liittyen eh, käsiteltyihin aineisiin ja markkinavalvontaan, niin tämä valiokunta on hyvin tietoinen näistä asioista, kuten me olemme myöskin tietoisia näistä vastavuoroisen tunnustamiseen liittyvistä asioista, mutta varmaankin näistä tulette puhumaan. No niin, nyt me voimme käydä yleisluontoista keskustelua ja esittää kysymyksiä komissiolle vaikutusarvioinnista. Haluaisin vain varmistaa, ketkä varjoesittelijät täällä ovat paikalla. Gebhardt, SNDstä Pasoja ei ole paikalla ja täysin väsymätön Roa Ryylekin on paikalla, eli hänkin voi osallistua keskusteluun. Herra Fox ECRstä, Savini ei ole paikalla ja herra Barnier myöskin haluaisi puheenvuoron. Eli jos me voimme käydä, ottaa lyhyitä kommentteja ja sitten jätämme aikaa komissiollekin aikaa vastata. Niin ja Roa Klaas tietenkin pyydän anteeksi en muistanut teitä, se ei suinkaan ollut tarkoitus. Eli annankin teille heti seuraavaksi puheenvuoron ja sen jälkeen siirrymme varjoesittelijöihin ja sitten te voitte myöskin pitää loppupuheenvuoron, se on teidän valintanne. Ensiksi kiitokset puheenjohtaja. Kiitos, että saan puhua teidänkin valiokunnassanne. Puhun melko lyhyesti, koska edustaja Sartori on hyvinkin pitkälti puhunut tässä esiin tulevista seikoista. Kustannusten arviointi, se miten komissio ja Robotsov eilen ympäristövaliokunnassa oli jo keskustelemassa. Kustannusten arviointi tuntuu minusta hankalalta tehtävästä, koska tätä aihetta ei voida nyt jotenkin laskea vain euroina ja sentteinä. Tässä voitetaan terveyttä, ympäristön hyvää tilaa – ja toisaalta on lisäkustannuksia, joita tarvitaan, jotta voidaan huolehtia terveydestä. Miten nämä nyt voidaan jotenkin jakaa keskusteluissa? Me kaksi varmasti voimme keskustella tästä aiheesta. Varmaankaan ei kannata molemmissa valiokunnissa katsoa koko tätä asetusta, koska tässä, toisaalta tässä on myöskin päällekkäisyyksiä varmasti hyvässä vahvistetussa yhteistyössä pääsemme hienon lopputulokseen. Tärkeimmät seikat haluaisin mainita vielä lyhyesti ja olisi mukava, jos muiden ryhmien kollegat voisivat myöskin puhua näistä seikoista. Vaikutusten arviointi, joka komissiolta saatiin, esittää monenlaisia kustannuksia – 193 tai 700 miljoonaa. Tämä on aika laaja spektri, joten tämä selkeästi osoittaa, että kustannuksia on vaikea arvioida. Komissio sanoi, että keskeisempänä argumenttina on se, että halutaan saada aikaan säästöä. Niin tämä pitäisi vähän perustella paremmin minun mielestäni. Minä näen, että tässä tulee uusia asioita – esiin ja hyvähän se on, että sanotaan, että kaikki mikä tulee kolmansista maista pitää käsitellä, kaikkea pitää käsitellä samoin säännöin, mutta pitääkö, kun ostan sohvan, pitääkö siihen jotenkin vielä esittää, laittaa lappu, jossa sanotaan, että tässä on kaikki tuotteet, joita on käytetty tämän sohvan osatekijöinä. Eiköhän se riittäisi, että sanottaisiin, että kaikki tuotteet meidän markkinoillamme vastaavat lain vaatimuksia. Sitten pitäisi katsoa, miten voidaan huolehtia tarkistuksista niin, että turvallisuus tulee katettua. Ympäristövaliokunnassa kuultiin REACHista sitä, että tämän kemikaalien osalta on jo paljon työpainetta kemikaalivirastossa ja toivoisin, että komissio voisi jo etukäteen olla yhteydessä tähän virastoon, jotta nähtäisiin, mitä lisäkustannuksia tästä vielä syntyy ja miten voidaan löytää hyvät menettelyt jotka ovat käytännössä toteutettavissa. EUn laajuista keskeistä hyväksyntää komissio ehdottaa matalan riskin tuotteiden osalta. Tässä minä haluaisin vielä omassa mietinnössä kysyä, kuka päättää ja mitä, kuka päättää, mikä on matalan riskin tuote ja mihin tuotteeseen liittyy korkea riski, jos sitten tulevaisuudessa – vahvistetummin teemme työtä vastavuoroisen tunnustamisen muodossa, niin tämä on ensimmäinen askel, mutta selkeänä tavoitteena kai tulisi olla, että kaikkialla Euroopan unionissa on samanlaiset turvallisuus- ja terveysstandardit, ja tätä tavoitetta meidän tulisi nyt tavoitella. Kun olen lomalla vaikka Italiassa ja – ostan sieltä jonkun hyttyskarkoitteen, niin kyllä oletan, että se vastaa minun käsitystäni turvallisesta tuotteesta. Meidän on muistettava, että me toimimme eurooppalaisilla markkinoilla, tarvitsemme silloin eurooppalaiset säännöt, joiden suuntaan meidän tulisi nyt tehdä yhteistyötä. Kiitos paljon. Ensinnäkin kiitokset siitä, että teette näin tiivistä yhteistyötä meidän kanssamme näin tärkeässä asiassa. Tällä on paljonkin vaikutuksia sisämarkkinoihin ja olen samaa mieltä siitä, kun puhutte näistä kustannusarvioinnista ja tämä komission vaikutusarviointi, siellähän mm, todettiin, että hallinnollisia säästöjä voidaan saada aikaiseksi ja on mielenkiintoista nähdä, miten tämä sitten toteutuu mutta sitten nämä tietyt kuluttajansuoja-asiat äh, on hyvin selvää, että niitä on äh, hankala hinnoitella. Ja sitten mitä aineiden käsittelyyn tulee, se on ehkä se kaikista kallein kohta, ja se on tässä ehdotuksessa katettu hyvin lyhyellä kappaleella. Siellä puhutaan etiketöinnistä ja muusta. Ja tämä on sellainen asiassa sattumaisin, josta me keskustelemme tässä valiokunnassa muutenkin. Eli tässä on tiettyä päällekkäisyyttä Sartorin ja Mandersin työn välillä. Eli nyt sitten varjoesittelijät ja heidän kommenttinsa. Ensin Roa Gebhard. Ja, schön, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä kertaa oikeasti olen varjoesittelijä. Olen jo sijaistanut muutamia tänään. Kyse on erittäin tärkeästä asiasta. Kyse on useista tuotteista, puun suojelutuotteet, desinfiointituotteet, säilyntätuotteita ja niin edelleen. Täällä on hyvin laaja kirjo tuotteita, joista nyt keskustellaan. Ja nämä kaksi tavoitetta tuli mainituksi. Eli käyttökustannuksia tulisi supistaa. Se oli ensimmäinen tavoite. Ja sitten ympäristöterveys, suoja. Se on pidettävä korkealla. Mielestäni nämä kustannukset ovat toissijaisia. Ne ovat toissijaisia, koska minulle ensisijainen kysymys on se, että huolehdimme siitä, että kun biosiidejä käytetään, että ne ovat turvallisia, että ympäristösuoja tulee otettuksi huomioon ja että pohjavettä ei vahingoiteta eikä kansanterveyttä vahingoiteta, että se on siedettävä tuote. Ja tämähän liittyy juuri biosidien ja antibioottien vastustuskykyyn. Viime aikoina olemme saaneet paljon uusia tietoja ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että biosideja on markkinoilla mahdollisimman vähän. Siksi Mielestäni tämä kustannuskysymys, miten voidaan huolehtia siitä, että teollisuus toisi vielä enemmän biosideja markkinoille, että sitä helpotettaisiin. Mielestäni se on hiukan merkillistä. Varsinkin nyt katsotaan, miten näitä asioita on perusteltu. Komission ehdotuksessa on myönteisiä kohtia. Ne jo tulikin mainittua. Eli se, että nämä käsitellyt materiaalit otetaan mukaan, se on ihan järkevää. Sitten etiketit, parempi markkinoiden valvonta, kaikki mikä liittyy tuontitavaroihin, jäljitettävyys. Kaikki nämä asiat ovat mielestäni ihan myönteisiä kohtia. Kuitenkin pelkään pahoin, no minun täytyy vielä ehkä tutustua tekstiin vähän lähemmin ja arvioida sitä tarkemmin. Eli pelkään pahoin, että se, mitä komissio nyt puhuu tästä vastavuoroisesta tunnustamisesta. Onko tässä nyt heikennys verrattuna näihin vaatimuksiin, joka liittyy tuotteiden lupamenettelyyn? Eli byrokratisoinnin vähentäminen saattaa tässä johtaa myöskin alhaisempaan suojatason, ja tätä täytyy nyt vielä tarkastella tarkemmin. Ja erityisesti Tämä liittyy meidän valiokuntamme, koska kyse on kuluttajasuojasta. Ja siksi olen Sartorin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy vielä ponnistella sen puolesta, että teemme vahvempaa yhteistyötä tällä alalla. Kyse ei ole pelkästään ympäristön suojasta, vaan ensisijainen tavoite on kansanterveyden ja kuluttajien suoja Toivon, että meillä on riittävästi aikaa tähän ja että voimme nämä yksittäiset kohdat, joista täällä on nyt puhuttu, voimme vielä tarkastella niitä kunnolla, jotta emme nyt heitä lasta pesuveden mukana, vaan huolehdimme siitä, että se, mihin kevennykset ovat mahdollisia, niitä toteutetaan, mutta aina on pidettävä kiinni mahdollisimman korkeasta suojasta tällä alalla, josta on nyt puhuttu. Uh, thank you very much, uh, Ms. Kiitos, Rua Ja sitten herra Kreutzmann. Yeah, my colleague asked me to give... Kiitos puheenjohtaja. Kollegani puhui esittämään Alden kannan sanan tämän englanniksi ja sitten kommentoin ehkä lopulta vielä. Alden varjoesittelijä tukee komission kantaa, jolla esitetään oikeutuksia tämän direktiivin uudelleen tarkasteluun – Kunhan turvallisuuteen ei vaikuteta kielteisesti, voidaan keskustella kaikista ehdotuksista, jotka helpottavat lupamenettelyä ja näin pienentävät taloudellista ja hallinnollista taakkaa. Me olemme sitä mieltä, että on erityisesti ajateltava biosidituotteita, jotka voivat olla yhteydessä ruoka-aineisiin. Tämä voi olla haitaksi kansanterveydessä, siksi on huolehdittava tuoteturvallisuudesta kautta EUn ja valvottava niitä tuotteita, joissa saatetaan käyttää biosideja EUn ulkopuolella. Erittäin, että eurooppalaiset yhtiöt noudattavat tiukkoja sääntöjä, jos EUn ulkopuolella voidaan tuoda markkinoille tuotteita, jotka eivät noudata samoja turvallisuusvaatimuksia. Tärkeää on se, että EUn sisäiset ja ulkopuoliset yritykset toimivat samalta pohjalta niin, ettei kilpailu vääristy ja niin, etteivät EUn yritykset siirry muihin tuotantomaihin, joissa tiukat säännöt eivät päde. Me periaatteessa puolellamme keskitettyä hyväksyntä lupamenettelyä sellaisten tuotteiden osalta, joilla on matala riski. Keskitetty lupamenettely ja nykymenettely yhden jäsenvaltion tasolla on monimutkainen järjestelmä. Yksi menettely ei siis koskisi kaikkia biosidituotteita. Tämä olisi kuitenkin kustannustehokkaampaa ja helpottaisi yritysten työtä silloin, kun lupa hakemus esitetään. Yksi komission esittämä argumentti oli se, että keskitetty menetelmä tukisi tutkintaa, innovaatiota biosidialalla ja se olisi varmasti toivottavaa, mutta meidän on huolehdittava siitä, että keskitetty menettely on yksityisempi, yksinkertaisempi kuin kansallinen prosessi. Muuten lisäarvoa ei synny, eikä olisi järkevä antaa uutta tehtävää, tällaista tehtävää Euroopan kemikaalivirastolle – siksi, että tämä vaatisi lisää budjettivaroja tähän virastoon. Joka tapauksessa voitaisiin ajatella, että yksinkertaistettaisiin yhden jäsenvaltion menetelmää ja huolehdittaisiin siitä, että on hyvä tasapaino uuden keskitetyn menetelmän ja budjettitoimien välillä. Kollega Gebhardt puhui siitä, että on tärkeää, että ei haitata ympäristöä ja kansanterveyttä. Minä olen sanonut näiden lehdistä tiedotteen ympäristöjärjestöltä, jossa sanotaan, että monet byrokratian vähennys ja hyväksyntä menettelyyn yksinkertaistaminen tarkoittaa sitä, että kuluttaja- ja suoja kärsii. Komissio hyvä, painotti sitä, ja sitä pidämme hyvänä, että yhtenä tavoitteena direktiivissä on ympäristö- ja kuluttajan suojan parantaminen. En oikein ymmärrä, kun puhutaan byrokratian vähentämisestä, että automaattisesti ajatellaan, että tämä johtaa siihen, että syntyy vähemmän ympäristö- ja kuluttajasuojaa. Selkeää on se, että markkinoille ei saada tuoda tuotteita, joita ei ole – tarkastettu kunnolla niin, että ne eivät haittaa ympäristöä tai kansanterveyttä. Tämä on itsestäänselvyys, mutta ei pitäisi ajatella automaattisesti, että yhden toimen kautta toinen asia kärsii. Ei. Markkinoille saa tulla sellaisia tuotteita, jotka ovat haitallisia ympäristölle tai kansanterveydelle, mutta jos halutaan, tai tässä voidaan säästää hallinnollisissa kuluissa, niin erityisesti PK-yritykset hyötyvät tästä. Näin voidaan jälleen satsata tutkimukseen, tuoda markkinoille innovatiivisia tuotteita ja säteilyn yhteydessä unohdetaan usein se, että yritykset voivat säästöjen kautta luoda lisää työpaikkoja. Tämänhän pitäisi olla tavoitteena aina, että ihmiset saavat lisää työpaikkoja. Ja siksi on hyvä, jos hallinnolliset kustannukset laskevat ja silloin saadaan lisää mahdollisuuksia yrityksiin tuoda markkinoille turvallisia innovatiivisia tuotteita. Näin voidaan säästää kustannuksia ja luoda uusia työpaikkoja. Siksi pidämme tätä direktiiviä hyvänä. Kiitos. Kiitos. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että meillä ei ole kovin paljon aikaa ja me keskustelemme nyt tästä komission strategiasta. Meillä on myöhemmin aikaa sitten näitä laajempia poliittisia kysymyksiä pohtia. Eli nyt osoitamme kysymyksiä komissiolle tänään, koska tämä on vasta tämän prosessin alkuvaihe, ei suinkaan sen loppuvaihe. Roa Ryyle ja sitten Fox. Puhun lyhyesti, viittasin vain siihen, että toisin kuin edellinen puhuja, minä katson, että tämä on edelleen kuluttaja, valiokunta, eikä teollisuusvaliokunta, eikä myöskään työllisyysvaliokunta. Ja meidän täytyy hoitaa se, että nämä kevennykset koituvat kuluttajien hyväksi vai onko niiden takana jotain ihan muuta. Ja minun ryhmäni haluaa tämän tarkistaa. Ja on hienoa se, että Sartori on erittäin hyvä esittelijä. Hän on ottanut tärkeitä asioita esille ja hän saa meidän tukemme. Ja en nyt ole tutustunut tähän mietintöön ihan yksityiskohtaisesti, mutta ensin myöhemmin, ja uskon, että voimme tukea häntä. Uh, Mr. Fox. Herra Fox. Thank you, Chairman. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Crossmania hänen kommenteistaan, koska olen melkein täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Meidän täytyy varmistaa se, että markkinoille ei päädy sellaisia aineita, jotka äh, vahingoittavat ihmisten tai ympäristön terveyttä nämä uudet asetukset äh, tulevat johtamaan siihen, että äh, eläinkokeiden määrä vähenee ja tämä on erityisen hyvä uutinen. Kustannussäästöt, joista vaikutusarvioinnissa puhutaan, ne ovat myöskin tervetulleita, koska alemmat hinnat, niistä hyötyvät kuluttajat. Ja myöskin se, että kustannuksia leikataan, niin se tulee antamaan uutta pontta tutkimukselle ja innovaatiolle. Minun mielestäni tämä uusi asetus todellakin hyödyttää kuluttajia. Olen hieman hämilläni sosiaalidemokraattisen kollegan kommenteista sen suuntaan, että tulisi lisätä byrokratiaa. Ja tästä en ole samaa mieltä. Olen myöskin Rauklassin kanssa samaa mieltä siitä, mikä on ja mikä ei ole vähäriskinen tuote. Minä haluaisin että tätä määritelmää laajennettaisiin, jotta yhä useampia biosidejä arvioitaisiin tämän keskitetyn järjestelmän puitteissa, koska siitäkin kustannuksia saataisiin leikattua ja kuluttajat hyötyisivät. Kiitos. Sitten Barnier, Schaldemose ja sitten vielä Gebhard lopuksi. Niin, en halua nyt todellakaan käynnistää keskustelua. Käydään se myöhemmin, koska täytyisi komissiolle ja Sartorillekin antaa puheenvuoro. Herra Barnier. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän keskustelemme tästä strategiasta, jota on ehdotettu, ja sitten on suuntaantavia keskusteluita, joilla valmistellaan seuraavia etappeja. Mielestäni tämä teksti on erittäin tärkeä, kuten muutkin tekstit, joita on järkevästi tehty täällä parlamentissa viime vuosina. Tietysti ajatellaan REACHia ja muitakin aiheita. Ja ensimmäinen kysymys komissiolle. Niin minun täytyy lähteä kohta, koska minun, meillä on vähän junaongelmia tänään. Mutta haluaisin kuitenkin kuulla vielä komission vastaukset. Haluaisin tietää yhdestä aiheesta, josta puhuttiin tässä hyvin selkeässä alustuksessa. Nyt kun meillä on ollut tämä tuholaismyrkkypaketti, sehän hyväksyttiin täällä ja olin mukana siinä Ranskan puheenjohtajaskaudella erityisesti, mutta nyt vuotta myöhemmin, miten te arvioitte tämän paketin seurantaa? Nämä myrkkykysymykset ovat sellaisia, joista uskon, että säästöjä voidaan tehdä. Ja vaikka yritykselle tulee lisävelvoitteita, samaa sääntöä sovelletaan kaikkialla. Eli samoja tekstejä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa ja uskon, että jäsenvaltiot ja tuottajat voivat hyväksyä nämä uudet säännöt, jotka liittyvät kansanterveyteen – tässä valiokunnassahan kaikkein tärkein aihe on tämä, muut asiat ovat toisarvoisia. Eli näitä lisävelvoitteita voidaan hyväksyä kansanterveyden suojelemiseksi, jos olemme varmoja siitä, että ei ole mitään vääristynyttä kilpailua markkinoilla. Eli tältä kannalta haluaisin kyllä tietää, mitä tapahtuu tälle tuholaismyrkkypaketille. kun kyse on biosideistä. Meillä on näitä tiukkoja vaatimuksia kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Haluaisin vielä kiittää Sartoria ja Klassia näistä huomioista, erityisesti mitä tulee tähän tutkimuskysymykseen. Sehän saattaa aiheuttaa säästöjä ja edistystä. Sitten vielä kysymys siitä, mitä seuraavaksi tehdään kuten Klaas totesi, ja tekin puhuitte siitä, kun tuotteita tuodaan kolmansista maista. Eli on selvää, että nämä tuontituotteet noudattavat yhteisön sääntelyä. Aikoo komissio tehdä aloitteita, jotta voitaisiin harmonisoida ja parantaa – eri kansallisten yksiköiden koulutusta, jotka harjoittavat tätä rajavalvontaa satamissa ja lentokentillä. No, tähän tietysti liittyy myöskin eurooppalaisten kuluttajien suoja, mitä tulee elintarvikkeiden laatuun, kun niitä tuodaan ulkomailta. Kaikki nämä aiheet, biosidit, aikooko komissio tehdä aloitteita, koska kaikilla unionin ulkorajoilla – Tarkoituksena on vaihtaa hyviä käytänteitä ja harjoittaa koulutusta, ja tarkistaa tuotteiden jäljittävyyttä. Ja mielestäni tämä on tärkeä aihe tulevina vuosina. Ja meidän täytyy miettiä kansallisen tason koulutusta niiden osalta, jotka valvovat ja tarkistavat näitä tuotuja tuotteita. Well, thank you very much, uh, Mr. Barnier. Kiitos herra Barnier. Teitte erittäin hyviä huomioita, jotka heijastelevat teidän kokemustanne. Roa Scholdemuusa ja sitten Roa Gebhardelta hyvin lyhyt kommentti, koska sitten täytyy vielä jäädä aikaa komissiolle ja Sartorille. Scholdemuusa. Herr Kiitos, puheenjohtaja. En halua tässä nyt polemiikkia. Me haluamme tietenkin suojella kuluttajia ja kansalaisia. Lisä turvallisuudesta haluamme aina pitää kiinni, mutta minulla olisi kysymys komissiolle, mutta komission edustaja ei tunnu kuuntelevan. Minulla olisi ihan konkreettinen kysymys. Sanoitte, että on tärkeää, että paremmin tarkastetaan kolmansista maista tulevat tuotteet. Ja minua vähän huolettaa se, mitä tällä alalla tapahtuu. Me olemme nähneet pari viikkoa sitten komission tutkimuksen, jonka mukaan selvästi nähtiin, että vain kaksi jäsenvaltiota – on asettanut lisää varoja siihen, että voidaan huolehtia tiukemmista rajoista. Kaksi jäsenvaltiota siis vain. Yksinkertaisemmat säännöt. Tässä kai tarvitaan parempaa markkinoiden valvontaa ja enemmän pistokokeita. Oletteko sitä mieltä, että tämä on mahdollista? Emmekö me tarvitse muita välineitä, jotta jäsenvaltiot paremmin huolehtisivat sitä, että tiedetään, mitä markkinoilla on. Niin, ja teidän työnnekin tässä mietinnössä on hyvin arvokasta. Roa Gebhard, hyvin, hyvin lyhyt kommentti. Ja, danke schön. Ich wollte nur... Kiitoksia. Kreutzille Foxille halusin vielä toistaa, että teidän pitäisi nyt kuunnella kuunnella, kun minä puhun. Kuunnelkaa kunnolla, erityisesti Fox. En minä sanonut, että haluan enemmän byrokratiaa. Minä sanoin, että meidän täytyy huolehtia siitä, että kun byrokratia vähennetään, että se ei johda myöskin siihen, että suojan taso laskee. Ja siinä on aika merkittävä ero sen välillä, mitä te väititte ja mitä te olette sitten tehneet. Ja Kreutzmannille haluaisin sanoa, että me olemme täällä, ja Ryylekin totesi tämän, me emme ole täällä teollisuusvaliokunta, vaan kuluttajansuojavaliokunta. Ja meidän täytyy tämä pitää mielessä, ja pidän hyvänä sitä, mitä Sartori sanoi aluksi. Hän sanoi, että kaikki, mitä pitää tarkistaa, no, sehän on ihan päivän selvyys. Ja sitten tämä lehdistötiedote, minäkin olen sen saanut sen, varmaan kaikki saksalaiset ovat sen saanut, koska se on saksalainen järjestö. No nyt minä aion kirjoittaa ja pyytää, että voitaisiin vähän konkretisoida näitä ongelmia, ja sitten esitän nämä ongelmat komissiolle ja pyydän, että saan vastauksen siitä, ovatko nämä huolenaiheet perusteltuja vai eivät. Tällä tavalla minä käsittelen näitä ihmisiä, enkä vain heitä sitä pois ja sano, että no, joku ympäristöjärjestö on taas väittänyt jotain. Ei, minä tiedustelen, tarkistan asioita ja sitten voimme keskustella konkreettisesti ja sehän on meidän tehtävämme täällä. I think that debate will continue, but... No, tämä keskustelu tulee varmaan jatkumaan, mutta kuullaanpa nyt komissiota ja esittelijöitämme, koska meillä on enää 10 minuuttia työaikaa jäljellä. Yrit, yritän nyt ääntää tämän nimen. Bratsi, Britsi, melkein osui oikeaan. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. No seuraavassa valiokuntakokouksessa ääntämyksenne tulee olemaan täydellistä. Niin, hieman vakavampi henkisesti haluaisin kiittää Roa Sartoria ja Glasia ja muita tämän valiokunnan jäseniä hyvin selkeistä ja tukevista kommenteista tähän komission ehdotukseen ja ehkä myöskin meidän pahoittelumme siitä, että me emme tämän vaikutusarvioinnin yhteenvetoa esittäneet sellaisessa muodossa kuin te olisitte toivoneet, koska joskus kun on niin työssä sisällä, niin ei oikeastaan enää muistakaan, mitä ulkopuolinen lukija siitä saa irti, mutta me pyrimme tekemään parempaa työtä. Ja se työ, joka vaikutusarvioinnista saatiin, se on strategista ja tulen palaamaan siihen. Minä halusin myöskin painottaa ja olla hyvin selkeäsanainen sen suhteen, että ehdotuksen tarkoitus ei suinkaan ole vähentää ympäristön ja terveydensuojelun tasoa. Tämä ei ole sellainen asia, johon meillä olisi edes varaa. Ja syy siihen, miksi meillä on ehdotus, on se, että ympäristön ja eläinten suojelu sellaisena kuin se tämänhetkisessä direktiivissä on, perussopimusartikloita lukunottamatta. Se on jo olemassa, mutta se ei toimi, koska tämä liitteenä oleva lainsäädäntö ei ole toimiva. Eli jos me saamme muutamia lisälausekkeita, jotka parantavat ympäristön suojelua, meillä on myöskin poikkeuslauselmia, jotka estävät vaarallisimpien tuotteiden markkinoinnin. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, koska aikaa ei ole, mutta tämä ei siis ole suinkaan tarkoitus, vaan me haluamme parantaa terveyden soiden tasoa. Mutta meillä on haaste, koska meidän täytyy löytää se oikea tasapaino hyödyn ja riskien välillä. Kun me suojelemme ympäristöä tehokkaamman järjestelmän kautta, niin tämän tehokkuuden täytyy myöskin auttaa pk-yrityksiä, mutta myöskin muita yrityksiä ja kannustaa niitä jotta ne tulevaisuudessa saattavat markkinoille vähemmän vaarallisia tuotteita. Tällä hetkellä meillä on tuhansia biosidituotteita Euroopan unionissa. Meillä on tuhansia aineita, ja jotkut näistä ovat myöskin ehdokkaita korvaaviksi tuotteiksi. Meidän täytyy kannustaa yrityksiä tuomaan markkinoille vähemmän vaarallisia tuotteita ja tästä syystä meillä oli myöskin tämä säännös, joka liittyy vertailevaan arviointiin. Jos on biosidituote, johon kuuluu aine, joka on ehdolla korvaavaksi aineeksi, niin silloin vertailuarviointi täytyy tehdä tästä vähemmän vaarallisesta tuotteesta. Sitten kustannuksista. Kun nyt pidämme suojelun mielessämme, niin tietenkin me haluamme leikata kustannuksia Kuulin kommentteja siitä, että keskitetty menettely, sen tulisi olla laajempi. No jälleen kerran meidän täytyy hyvin tarkkaan mitata riskit ja hyödyt. Tietenkin, jos meillä on yksi keskitetty lupajärjestelmä 27, piakoin 29 jäsenvaltiolle, niin totta kai se on tehokkaampi, koska silloin käännytään yhden tahon suuntaan ja saa pääsyn koko markkinoille. Mutta eikä perustettiin vain pari vuotta sitten ja se vasta täytäntöönpanee REACHia. Meidän täytyy varmistaa, että tämä kemiallisten aineiden virasto todellakin pystyy toimimaan, jotta sillä on riittävät määrärahat ja kapasiteetti. Meidän täytyy myöskin varmistaa se, että se toimii käytännössä. Ja tästä syystä meidän mielestämme olisi hyvä edetä asiassa portaittain. Ja monet jäsenethän täällä sanoivat, että tällainen portaitainen eteneminen on hyvä. No sitten voidaan esittää kysymyksiä aikataulusta. Mutta tämä portaittainen lähestymistapa on olennainen, jotta kemikaalivirasto pääsee vauhtiin. Ja jotta tarkastellaan sitä, olisiko tämä keskitetty strategia tehokas. Me haluamme varmistaa sen, että järjestelmä toimii hyvin ennen kuin siirrymme täysin keskitettyyn järjestelmään, koska tällä hetkellä kaikki hoidetaan kansallisesti kansallisesti. Ja vastavuoroinen tunnustaminen, no se ei toimi tällä hetkellä, eikä se toiminut tuholaismyrkkyjenkään kohdalla. Ja me haluamme varmistaa sen, että samaan aikaan kun me, suojelun taso on korkea, niin vain sen takia, että on molemminpuolinen vastavuoroinen tunnustaminen tulisi sitten vähentää suojelun tasoa. Kun meillä on tämän tyyppisiä tuotteita, näitä desinfiointituotteita, joita nyt näkee kaikkialla, niin se mahdollistaa desinfioinnin, mutta miksi sitten desinfiointi yhdessä jäsenmaissa maassa on erilainen kuin jossakin toisessa? No, ehkä yhdessä maassa on esiintymiä tartuntatapauksia enemmän ja toisissa maissa nämä tapaukset ovat paikallisia, mutta en oikeastaan ymmärrä, miksi meillä ei voisi olla toimivaa vastavuorosta tunnustamista ja miksi yksi jäsenvaltio voi jumiuttaa koko asian käsittelyn. Ja jos tällainen jumittaminen tapahtuu, niin silloin sen perusteet täytyy olla olemassa. Eli suojelua täytyy olla, toimenpiteitä täytyy olla ja silloin me pääsemme tilanteeseen, jossa byrokratia vähenee ja tämä on komission strateginen tavoite. Kuulin myöskin näistä käsitellyistä tuotteista ja etiketöinnistä. No ensinnäkin etiketöinti. Tässä on kysymys jäljitettävyydestä, koska jos ei ole etiketöintiä, niin silloin ei ole näkyvyyttä. Jos on sohvia, jotka on tuotu ulkomailta, niin silloin ei voi nähdä, että onko niitä käsitelty biosideillä. Ja täten tämä etiketöinti on tärkein osa, jos puhutaan jäljettävyydestä myöskin sitten lupanumeron täytyy löytyä etiketistä. Tietenkin tämä on tärkeää terveydensuojelun kanssa, mutta tämä on myöskin kilpailuun liittyvä asia, koska kuten sanoin, Euroopassa kaikki kuluttajahyödykkeiden tuottajat, ne käyttävät vain aineita, joita on hyväksytty. Ja jos tuontituotteita ei valvota, no tietenkin kolmansissa maissa saattaa olla tuottajia, jotka käyttävät aineita, joita ei ole hyväksytty Euroopassa, jotka ovat halvempia ja he käyttävät niitä kuluttajahyödykkeissään ja sitten he tuovat ne ihan mielellään Euroopan unioniin alhemmilla, alhaisemmilla hinnoilla, mutta tuotteet eivät ole silloin enää yhtä turvallisia. Ja tietenkin täytäntöönpano on avainasemassa, kuten se on kaikessa lainsäädännössä. Täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioille. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän ei tulisi auttaa tullilaitosta olemaan ajan tasalla näistä asioista ja lähettää heille varoituksia esimerkiksi lelujen turvallisuuteen liittyen. Meillä on paljonkin asioita, joita tulisi valvoa yhteisön rajoilla. Ja tässä kyseenomaisessa tapauksessa olisi ehkä hyödyllistä, että kaikki tulliviranomaiset tehdään tietoiseksi näistä asioista, koska tilanne ei ehkä ole tehokkaimmalla mahdollisella tasollaan. Kemikaalivirastossa on foorum, jossa keskustellaan näistä tulliviranomaisten yhteistyöstä. Nyt puheenjohtajalta tuli hyvin hienovarainen viesti sen suuntaan, että minun tulisi päättää puheenvuoroni, mutta yhteenvedonomaisesti sanoisin, että meillä on lainsäädäntöä, joka on tasapainoinen, koska tässä on saavutettu kustannusten leikkaus ja ympäristön ja terveyden suojelu. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Brucci. Uh, for a very valuable input. Suurkiitokset tästä hyödyllistä puheenvuorosta. Varmaankin meillä tulee olemaan mahdollisuuksia tutustua tähän asiakirjaan ja esittää lisää kysymyksiä. Tämä on hyvä pohja keskustelulle. Ja nyt sitten loppupuheenvuoroa varten Rova Sartori, ehkä hän haluaa puhua aikataulusta. Pari minuuttia puheaikaa teille. Grazie Presidente, io credo che dobbiamo tutti... Kiitos puheenjohtaja. Voimme varmasti kaikki olla oikein tyytyväisiä tämän aamun keskusteluun. Minusta tuntuu, että kaikki olemme saaneet selkeän käsityksen siitä, mitä odotamme tulevaisuudelta. Kiitos kaikilta, kaikille keskustelusta. Aikataulu. Meillä on toinen keskustelu 25. tai 26. tammikuuta. Sitten esittelijät tapaavat ja 25. päivä helmikuuta katsotaan luonnosta määräaika 26. helmikuuta tarkistusten jättämiselle 16. maaliskuuta katsotaan tarkistuksia. Envissä äänestetään 6.7. huhtikuuta ja täysistunnossa äänestetään toukokuussa. Tässä aikataulu tällä erää. Eiköhän se anna meille riittävästi aikaa työntekoon. Toivon, että yhteistyössä ympäristövaliokunnan kanssa – onnistumme hyvin ja toivon, että muiden jäsenten huolenaiheet voidaan ottaa huomioon. Kiitos. Uh, Suurkiitokset Rova Sartori siitä, että hoiditte tämän asian. Tämä on ollut erittäin hedelmällinen ensimmäinen näkemysten vaihto ja kuten sanoin, vaikutusarviointi asiakirjaston saa sihteeristöltä olisi hyvä, jos tarkastelisitte sitä strategian kannalta ja jos me voimme tukea sitä, mikä komission strategia on, siis parempi suojelu, kuluttajan suoja, ja aivan erityisesti puhutaan markkinoiden valvonnasta tuontituotteiden kohdalla ja samanaikaisesti halutaan leikata kustannuksia pk-yritysten kohdalla, niin silloin minun mielestäni tämä on sellainen ehdotus, jonka tulisi tyydyttää kaikkia valiokunnan jäseniä ja kuluttajia ja myöskin teollisuutta. Eli meidän täytyy yhdessä tarkastella sitä, voimmeko me löytää sen oikean tasapainon. No sellaisen saavuttaminen on aina hankalaa. Rouva Klaas on varmaan samaa mieltä siitä, kun hän on vastuussa tästä asiasta. Eli haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä osallistumisesta keskusteluun. Seuraava kokouksemme järjestetään 16. marraskuuta.